Uh, good evening, Chairman. It's very good to see you. Point of order. Päivää puheenjohtaja, hauska nähdä teidän työjärjestyspuheenvuoro. Voisitteko taivutella ihmisiä vähän vähentämään lämpöä? Hukataan vain lämmintä ilmaa, kun sitä itsekin täällä luomme. Ehkä meidän pitäisi täällä viilentyä. Look, Mr. Tenok, uh, Sir Robert, uh, the first... Sir Robert, ensimmäinen kohta on jo suoritettu, toinen kohta Tapasin muita konservatiiveja. Pohjois-korealaiselta oli valtuuskunta toimistossani. <laughs> And that is the reason why I'm a little bit late. Se on se syy, miksi olen vähän myöhässä. Mutta ihan vain tiedoksi. Aika mielenkiintoinen keskustelu. Esitin kysymyksen. Iranilaiset liikahtivat, miten se teidän kanssanne? Eikö se ole aika heidänkin liikahtaa? voisi olla myös argumentti myös jatkokeskusteluun korealaisten ydinohjelman suhteen. Askel otettu ja täytyy sanoa, että haluaisin onnitella Helga Schmidtia ja Ashtonia menestyksestä. Ja täytyy aina keskustella, tai aina keskustella, että e- EUlla ei olisi vaikutusta ulkopolitiikkaan. Ilman EU-valmistelutyötä diili ei olisi ollut mahdollinen. Joskus pitäisi myös sanoa, että EUlla on joskus kehityskulkuihin positiivinen vaikutus. My colleague Mr. Tannock got in before I was able... Kollegani Tannock ennätti ennen minua. Uskon, että sanoitte aivan oikeita asioita. Ja myöskin kun tarkastetaan sitä julkisuutta, mitä hän sanoi viime aikoina, olisi hienoa, mikäli tunnustettaisiin varapuheenjohtajana rooli. Itse ei ole henkilökohtaisesti vastuunta häntä, mutta on onnistut pyrkimyksissään. Kuudeksi kuukaudeksi sopimus on. Kaikki täytyy tarkistaa. Plutoniumin rikastamisessa ydinreaktorissa reaktorissa, ole vaaroja. Ja nyt on puolen vuoden aika edetä sen suhteen. Se on mielestäni edistystä. Ja nyt yritetään että ainakin huomenna lounaan jälkeen ennen kokousta – laajennetussa työvaliokunnassa. Jos Helga Schmidt voi tulla, niin hän voi siellä kertoa meille. Halutaanko sitten ehkä tehdä julkisessa avoimessa kokouksessa, täytyy tarkistaa, mutta yritetään huomisen iltaan mennessä joku saamaan meitä informoimaan sopimuksesta, jos se teille sopii. Kiitos kovasti. Have, uh, have to inform you that... Minun täytyy ilmoittaa teille, että Angolan presidentti täytyy matkansa peruuttaa. Hänet voidaan poistaa esityslistalta. Siis ei häntä, mutta kokouks. Se esityslistan kohta. Sitten on mietintö Rova Duronilta. EU-Myönmar Task Force-ryhmän kokous, joka oli siis viime syyskuussa. Ja Tsekkilän mietintö Tajikistanin vaalitarkkailuvaltuuskunnasta tulee sitten listalle, jos sopii. Onko pöytäkirjan hyväksymisessä jotain ongelmaa? Näin ei ole. Sitten Albanian edistymiskertomus. Esittelijä on herra Vuljanic. Olkaa hyvä, pitäkää puheenvuoro. Kiitos puheenjohtaja, hyvät kollegat. Kuten näette, päätöslausuma on valmisteltu ja se on toimitettukin teille. Tarkistuksiakin on tehty. Kompromissitarkistuksia niin ikään. Haluaisin esittää vilpittömät kiitokseni varjoesittelijöille. Kaikille, jotka ovat tehneet omia tarkistuksiaan, jotta väitöslausuma olisi parempi, paremmin ymmärrettävissä. Erityisesti kiittäisin Doris Pakkia, Ravi ja Kukania, jotka ovat paljon auttaneet omiin esityksineen. Erityiskiitos menee valiokunnan sihteeristölle ja myös komission ehdotuksille. Varsinkin ryhmäni, henkilöstölle ja avustajilleni, jotka ovat tehneet ehkä suurimman osan työstä ja kovasti myös ponnistelleet tämän parissa. on myös ehdotuksia kansalaisjärjestöiltä, joista niistäkin olen kiitollinen kuten tässä on myös omia huomioitani niistä yhdenpitoista, mitä mulla on Albanian ollut viranomaisten kanssa siellä, poliitikkojenkin kanssa, oppositiosta ja muualta, lehtimiesten kanssa, kansalaisjärjestöjen kanssa Albaniassa ja kansalaisten kanssa. Pyrin olemaan yhteydessä noin yksityisemmin heidänkin kanssaan. Kuten asiakirjoista näette, niin kaikki on nyt jotakuinkin valmiina. Kovasti kehottaisin valiokuntaa ja poliittisia ryhmiä hyväksymään ehdotuksen päätöslauselmaksi, nimittäin että siitä äänestettäisiin täysistunnossa joulukuussa. Tämä on tärkeää tuolle maalle, mutta yhtä lailla myös parlamentille. Parlamentin pitäisi ottaa kantaa tähän vielä ennen neuvoston kokousta, olipa sen päätös mikä tahansa, parlamentin täytyy itsenäisesti ottaa tähän kantaa, se on tärkeää. Tästä syystä minusta olisi parempi, ja siksi esittäisinkin, että valiokunnassa toimitettaisiin äänestys huomenna, jos vain mahdollista. Jos ei, niin sitten 5. joulukuuta. Että voidaan viedä se sitten täysistuntoon 9. joulukuuta Strasburgissa. Molemmat päätöslausumat ovat hyviä. Keskeistä tässä on nyt saada hyväksyntä joulukuussa niin olipa sitten asiakirja kuinka kattava tahansa, niin kaikkea siihen ei voida ottaa mukaan. Yleisesti ottaen täällä on kaksi tavoitetta. Ensinnäkään pyritään auttamaan maata tukemalla komission antamaa edistyskertomusta ja antamalla neuvostolle lisäperusteita, jotta voidaan antaa erokas asema Albanialle. Mutta toinen, ei yhtä vähäisempi syy, on se, että voidaan lisätä vakautta alueella, vahvistaa unionin politiikkaa ja kantoja. Niiden mukaanhan pitää kunnioittaa saavutuksia ja palkita niistä kohti liittymistä Euroopan unioniin. Ei ole epäilystäkään siitä, että maa on saanut aikaan tuloksia. Poliittinen enemmistö, joka siellä nyt on syntynyt, ainakin pari viikkoa sitten, kun hallitus kieltäytyi hyväksymästä sitä, että tuottaisiin Syyrian kemiallisia aseita Albaniassa. YK esitti tätä. Albanian hallitus kuunteli kansaa, ehdotuksia, unionin näkemyksiä Eli maan kannalta tilanne on nyt uusi. Totta kai vielä on ratkaistava lukuisia ongelmia, mutta on hyvä pitää mielessä, että nyt tähänkin asti on merkittävästi ongelmia ratkaistu. Ehdokkuus on vain yksi askel kohti liittymistä, ei mikään itse tarkoitus. Tämä on kuitenkin tärkeä askel, koska maa joutuu nyt tarkemman suurennuslasin alle neuvottelussa, jotka joskus sitten avataan. Näin voidaan antaa myös mekanismeja seurantaa ja korjailua varten sitä meidän kun uudistuksia tehdään, mitä Albanian hallituskin on luvannut. hyötyä tulee siitä tehdä nopeammin ja lisää uudistuksia. Seurataan tätä tarkkaan ja korostetaan sitä, että tällä on myös rakentavaa vaikutusta naapureihin. Tästä on ollut puhetta monissa yhteyksissä Euroopassa. Mitä sitten vielä täytyy ratkaista? Ensinnäkin tärkein ongelma on se, että Tarvitaan enemmän poliittista ja yhteiskunnallista vuoropuhelua. Kyllä he yrittävät, mutta aika vähäisellä menestyksellä. Ongelmiin liittyy myös korruption torjunta, koska korruptio on niin laajainen levinnyt, eikä nyt tietenkään pelkistetään Albaniassa järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa huumausaiden viljely ja salakuljetus. verikosto ja niin edelleen. Mutta kuitenkin uskon vakaasti, että meidän apumme ansiosta albanialaiset pystyvät ratkaisemaan nämä kaikki ongelmat. Niin, että maassa tulee kiva paikka, missä elää. Sehän nyt on tietenkin kaiken tämän tarkoitus. Ei niin, että tulisi Euroopan unionin jäseneksi, vaan että maasta tulisi elinkelpoinen. Mukaan lukien sitten myös jäsenyys Euroopan unionissa. Kiitos. Thank you very much, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin onnitella herra Vuljanicia hänen luonnoksestaan, joka on vakaa pohja ja ohjaa meitä oikealle tielle. Puhun puhunut Rova Doris Pakin puolesta, joka toimii varjoesittelijänä. Hän ei voi nyt olla tämän iltapäivän kokouksissamme mukana. Albania on nyt merkittävässä tienristeyksessä. Erban parlamentin pitäisi nyt varmistaa, että se lähettää oikeudenmukaisen ja asianmukaisen viestin, joka on yhtenäinen ja järkevä. Mietinnön ei pidä olla millään tavalla ristiriitainen. Edellisen valtuuskuntamatkan yhteydessä Tiranassa syntyi yhteisymmärrys meidän ja eri poliittisten ryhmien kesken yhteisessä pyrkimyksessä auttaa Albania eteenpäin kohti integraatiota. Varjoesittelijät ovat hiljattain yhdessä päättäneet tehdä kompromissitarkistuksia tähän mietintöön yhteisenä rintamana. Rouva Pakon esittelyiden kokouksen johdosta erittäin tyytyväinen erityisestikin siihen, että nyt vaikuttaa olevan yleinen yhteisymmärrys siitä, että tuetaan komission asettamia suosituksia, jotka löytyvät edistyskertomuksesta. Vetomme siksi neuvostoon, että neuvosto tunnustaisi sen edistyksen, jota maa on saanut aikaan ja myöntäisi Albanialle hakija aseman, aseman ilman pidempiä viiveitä. Lisäksi täytyy ymmärtää, että aikaan saatu edistys täytyy saada vahvistettua, se täytyy pistää täytäntöön, sitä täytyy vielä konsolidoida. Pyrkimyksiä täytyy vahvistaa. Puolerajat ylittävä yhteistyö on avainkysymys, kun tarkastellaan pyrkimyksiä. Lisäksi täytyy luoda poliittinen, poliittisesti katsotaan suotuisa ympäristö, joka myötävaikuttaa edistysten aikaansaamisen tässä suhteessa. Kitka eri poliittisten voimien kesken uudella toimikaudella on huolestuttava asia. Kaikkien poliittisten puolueiden pitäisi sitoutua ja muidenkin osapuolen täytyisi sitoutua siihen, että luotaisiin suotuisa ympäristö maassa. Tämä on erittäin tärkeä asia. Joitakin haasteita on vieläkin edellä, edessä, kuten taistelussa järjestäytymisen rikollista vastaan ihmiskaupan osalta ja syrjintäkysymyksissä ja oikeuslaitoksen puolettomuudesta, kun on kyse muiden toimielinten tai toimijoiden riippumattomuutta, riippumattomuutta silmällä pitäen. Näihin ongelmiin täytyy puuttua. Mikäli Albania haluaa kohti EUta, sen täytyy saada edistystä aikaan kaikilla näillä osa-alueilla. Rova Pak ehdottaa, että poliittinen ryhmämme tukee kaikkia tarkistuksia, jotka pyrkivät viemään tätä viestiä eteenpäin. Jälleen kerran Kiitokset herra Vuljanovicille hänen mietinnöstään. Mitä itse äänestykseen tulee ulkoasioiden valikunnassa, Doris Pack tukee ja minäkin tuen sitä ajatusta, että meidän pitäisi saada tämä asiaan täysistuntoon vielä joulukuussa, eikä lykätä tätä tuonemmaksi. Milloin valiokunta sitten äänestää kenties 5. joulukuuta? Sihteeristö Ihmistäkin katsoo, että 5. joulukuuta on mahdollinen äänestyspäivä. Minä tukisin tätä ajatusta, mutta kaikkein tärkeintä on, että tämä tulee täysistuntoon joulukuussa. Se on tärkeämpää kuin mikään muu. Kiitos puheenjohtaja. Thank you, Chairman. Let me also first... Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin onnetella ja kiittää Vuljaricia erittäin hyvästä mietinnöstä. Mitä kukaan mainitsi, tarvitaan konsensusta AFETissa ja Euroopan parlamentissa pääryhmien kesken. Siitä on vahva konsensus, mikä myös tulee sille kompromisseissa. Albaaniasta puheen ollen haluaisin painottaa myös tätä pointtia, että jotta uudistuksissa onnistutaan edelleen yhteistyö ja konsensus kahden pääpoliittisen ryhmän kesken on tarvittava asia uudistusten kannalta ja myöskin tiellä kohti Eurooppaa. Siihen tietysti kuuluu myös muita kotimaan uudistuksia. Minä ja poliittinen ryhmäni olemme myös sillä kannalla, että ehdokasmaan asema pitäisi taata ilman viivytystä, koska Albania on edistynyt valtavasti. Se on hyväksynyt avainkohdat lainsäädännössä keväällä, sitten keväällä myös parlamenttivaalit suoritettiin kansainvälisten standardien mukaan, oli vallansiirto hyvin järjestäytyneellä ja saumattomalla tavalla. Joten nyt on aika EUn meidän myöskin toteuttaa omat sitoumuksemme niin, että liittymisprosessi saadaan pidettyä uskottavana, että on jatkotukea meiltä mitä tulee Albanian väestöön ja äänestäjiin. On monia ongelmia, joissa tarvitaan vielä parannusta, ei epäilystä. Niitä on täällä mietinnössä, en toista niitä tässä. Ehdokasasema on tärkeää taata. Ja vielä ku, vuosia, vuosia, kuukausia, kuukausia menee, ennen kuin kaikki uudistukset voidaan toteuttaa, ei pelkästään paperilla, vaan myös toteutettuina. Mietinnön hyväksymisestä parlamentissa mielestäni myöskin joulukuun täysistunto on tärkeää. Äänestetäänkö sitten sitten Afetissa tällä viikolla tai viides päivä? Jätän sen avoimeksi. Se riippuu myös sihteeristöstä. Milloin vain olette valmiita, niin me mielestäni olemme valmiita. Mutta tärkeintä on se, että joulukuun täysistunnossa se hyväksyttäisiin. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Lady. I to Istanbul. Elegantti lady. Matkusti Istanbuliin puhumaan ja nyt tämä kiva lady sitten esiintyi televisiossa. Piti puheensa hän paljon fiksempi kuin minä. Time, Chairman. Niin, aika paljon olisi säästynyt teiltäkin aikaa. Kiitos. Kollegat ovat paljon todenneet, eipä tässä paljon lisättävää muuta kuin, että totta kai tässä vaiheessa voimme olla varovaisen toivekkaita ajatellen Albanian kehitystä, mutta uskon myös, että molemmin puolin täytyy odotuksiakin hallita. Se on tärkeää. Moni meilläpäin on huolestunut kuitenkin siitä, että Albania ei välttämättä olisi valmis. Kukaan ei kuitenkaan sitä kiistää. Valtavasti on vielä ratkaisemat kysymyksiä, korruptiota, järjestörikollisuutta, viestinten vapaus, oikeusvaltioperiaatteet. Meidän täytyy odotuksia myös hallita Albaniassa. Nyt olemme seuraavassa vaiheessa. Siellä on yksi poliittinen puoli sitä peräänkuluttanut. Se ei välttämättä ole johtanut kauhean suuren menestykseen, nyt tarvitaan vähän kypsempää otetta. Emme halua, että tässä poliittinen maisema kärjistyy liikaa. Eli on tärkeää olla perillä siitä, mitä me täällä teemme. Lähetämme siis merkin. Odotamme, että Albania jatkaa myönteisiä uudistuksia päästäkseen ehdokasasemaan. Siinä tarvitaan vielä paljon. Siinä EU on valmis auttamaan ja neuvomaan, neuvomaan että voidaan käydä käsiksi säännöstöön, vaikka se onkin pitkä ja kivulias prosessi. Oh, Rova Cornelissen. Um, I agree with most... Olen pitkälti samaa mieltä edellisten puhujen kanssa, oikeastaan kaikkien edellisten puhujen kanssa. Tämä kaikkein myönteinen eristyskertomus, joka Albanian osalta on saatu tällä toimikaudella. Valta on saatu siirrettyä ilman suurempia ongelmia. Hyvin paljon läksyjä maan puolella on tehty. Syytä ylistämiseen on, mutta ei tässä kannata kuitenkaan liikaa ryhtyä maata ylistämään, koska periaatteessa vallan siirto ilman väkivaltaa, ilman nälkälakkoja ja muita on tietysti aivan normaali tapa vaihtaa valtaa uudistuksia on tehty, uudistuksia, jotka pitikin tehdä. Tämä on kuitenkin valtaisa työ, eikä tätä kuitenkaan liikaa ryhtyä ylistyssanoja tässä latelemaan. Nyt ollaan oikealla tiellä. Täytyy myöskin muistaa, mitä hiljattain on tapahtunut. Ja meidän täytyy olla hieman huolissamme tulevaisuudesta joka tapauksessa. Parlamentissa mielialat eivät ole niin harmonisia alun perin asian suhteen kuin mitä nyt tilanne on. Ja toivon, että Albania toimii tässä johdonmukaisesti ja jatkaa edelleenkin myönteisen yhteistyön hengessä eri puolueiden kesken, kun asioita hoidetaan. Tehdyt kompromissit tarkistukset ovat hyvin tasapainossa. Yhtäältä ylistetään aikaansaatua edistystä, mutta toisaalta sitten ollaan myönteisen kriittisiä ja annetaan suosituksia tulevaisuutta silmällä pitäen, joten uskoakseni me tulemme pääsemään hyvään lopputulokseen tämän mietinnön osalta, joka toivottavasti saadaan todellakin joulukuussa täysistuntoon. Lopuksi vielä totesin, että aion tehdä suullisen tarkistuksen. Olemme hieman tutkineet tätä verikostokysymystä sen jälkeen, kun tarkistusten jättöaika oli kulunut ja umpeen, ja toivonkin, että eri puoliryhmät voivat ottaa huomioon näkemyksemme. Verikosto on edenkin merkittävä ilmiö maassa. Vähintäkin tuhata perhettä on joutunut tällaisen kohteeksi. Perikoostotapaukset ovat lisääntyneet viime vuosina. Vuositasolla perikostoja tehdään 150 murhia siis. Jotkut, joutuvat, jotkut lapset joutuvat pysymään sisätiloissa verikoston pelossa, eivät pääse kouluun. Vuodesta 2005 lähtien on ollut työryhmä, joka on tutkinut asiaa Lainsäädäntö on muutettu, mutta siitä huolimatta tilanne on huonontunut entisestäänkin. Suullisen tarkistuksen teksti on sellainen, jota kansanpuolue ja sosiaalidemokraatit ovat valmiita tukemaan ja toivottavasti muutkin ryhmät tulevat mukaan tähän samaan rintamaan. Tulen esittämään tämän sitten valiokuntaäänestyksen yhteydessä tämän suullisen tarkistuksen. Uh, thank you, Mr. President. Well, I... Kiitos. Minäkin haluaisin EKR puolesta kiittää herra Vujanicia tasapainoisesta mietinnöstä. Albania toden totta viime aikoina on ollut ongelmallinen, kuten vihreä kollegani juuri totesi, siellä on tapahtunut kärjistymistä klaanien osalta ja muutenkin väkivaltaa on ollut paljon pari viime vuoden aikana, eli meidän pitäisi kyllä onnitella maata siitä, että valta on siirtynyt rauhanomaisesti, mutta sen nyt pitäisi Euroopan unionissa olla sääntö, Eli se nyt on vain alku pitkälle prosessille. Olen tehnyt kaksi tarkistusta. Ensinnäkin kiitän siitä, että on suvaitsevaisuutta on osoitettu varsinkin kristittyjä ja muita uskonnollisia vähemmistöjä kohtaan ja on uskonnonvapautta viety eteenpäin. Siellä on monia uskontokuntia ja, ja se on osa myös islamilaista konferenssia, aika epätanomaista se Balkanilla. Totta kai se johtaa hankaluuksiin ehkä ulkopolitiikassa, jos siitä tulee unionin jäsen ajatella, miten tämä konferenssi äänestää YKssa. Mutta kuitenkin Albion kiitoksessa on sanottava, että sillä on pitkä maallinen perinne ja siitä me olemme kiitollisia ryhmässämme. Pääministeri Emi Raama tuli pari kuukautta sitten vierailulle, vaikka hän edustaa eri poliittista perhettä, mutta hän on kyllä ottanut topiksi edellisestä hallituksesta sen, että ei pitäisi loukata naapureita, ajatella Makedonia, että peräänkuuluttaa perisalailla Suur-Albanian varsinkin kohta 17 viittaa tähän. Vahinko, että 116 vedonlyönnin osalta on hylätty. Se liittyy järjestäytyneen rikollisuuteen ja hallitus on puuttunut kaiken vedonlyyntiin. Jos ajatellaan, että SESA on myös ehkä laillinen verotulon lähde hallitukselle, mutta tietenkin se voi olla ongelman ja myös veron vetoaa lyöville. Ryhmäni tukisi sitä, että mietintö tulee joulukuun täysistuntoon. Se kyllä sopii. Kiitos. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Haluan onnitella Nikola Vuljanicia henkilökohtaisesti. Koska hän todellakin rikastaa GUE-ryhmää ja parlamenttia myös. Se, mitä meiltä on puuttunut joitakin vuosia, on ollut aloitteellinen esitteli Albaniasta. Ja niin kun me emme pysty tuloksia aikaan saamaan, niin en ole pystynyt mietintöä tekemään. Vaikka se nyt tuli myöhään, niin lopulta se tapahtuu ja tätä täytyy painottaa ja tämä on tärkeä panos niin, että saadaan liikkeelle jollain tavalla ja vahvistaa pyrkimyksiä Albaniassa. Toisaalta haluan painottaa positiivisen kehityksen merkitystä Albaniassa taloudellisen vakauden kannalta. Täytyy pyrkiä ponnekkaammin eh, dynaamisempaan regattaan Adrianan rannikolla. Ja Albania tapaus voi todellakin nopeuttaa prosessia. Ei pelkästään rannikolla, Adrimeren rannikolla, myöskin Makedonian tapauksessa. Tarvitaan herätys, kellon ja Skopinkin osalta enemmän ja uskon, että tämä raportti on sellainen, joka täytyy tunnustaa ja siihen täytyy reagoida. Kiitos. Ja, Herr Vorsitzender, ich bedanke mich für diesen Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää korjan kollega Vuljanche tästä erilaisesta mietinnöstä. Haluaisin puuttua vielä kahteen seikkaan. Yhtä niistä en ymmärtänyt. Mitä tekemistä tällä Albania-kertomuksella on Skopien kanssa? Minä en nyt oikein ymmärrä, mitä yhteyttä näiden asian välillä, välillä on, koska Makedoniankin suhteen on tapahtunut merkittävää edistystä. Ja sitten kun käsittelemme Makedonin mietintää, puhumme silloin näistä seikoista eikä tämä tällä hetkellä ole edes Siksi katsinille juuri toteaisinkin, että suoraan sanottuna en ymmärrä, mitä tekemistä kahdella asialla on keskenään. Toiseksi, vihreitä edustanut kollega viittasi tässä merkittävällä tavalla hallituksen vaihtomiseen. Vuoden 2013 erityiskertomuksen yhteydessä tähän viitattiin, mutta kesällä komissio totesi, että kehitystä oli tapahtunut vuoteen 2000, vuoden 2012 aikana, ja mitä Albanissa on saatu aikaan, sitä on vain oikein ylistetty. Ja tämä on, mutta kuitenkin tuohon hallituksen vaihtoon päästiin vuonna 2012. se ei pidä herättää sellaista mielikuvaa, niin kuin kaikki riippuisi siitä, mikä hallitus milloinkin maassa astuu voimaan ja riippuen siitä, mikä hallitus on vallassa, siitä riippuu, onko edistyskertomus myönteinen vai ei. Nyt on kuitenkin kyse suuresta edistyksestä, jota Albanis on saatu aikaan vuonna 2012 vanhan hallituksen aikana. Ei tämä tarkoita sitä, eikö yhtä lailla voitaisi antaa ylistystä maalle, huolimatta siitä, miten vallanvaihto on toteutunut, huolimatta siitä, mikä hallitus on vallassa. En halua osallistua keskusteluun, mikä hienointa missäkin maassa on. Mutta yhdessä se on tietysti oikeassa, että ei automaattisesti hallituksen muuttamisen kautta tule kaikki paremmaksi. Mielestäni tärkein, mitä tämä valiokunta voi tehdä selväksi, ja sen vuoksi on hyvä, että myös Saksan edustaja, Alankomaiden edustaja ovat puhuneet on se, että kotihallituksella annetaan selkeä viesti, että olemme sitä mieltä, että nyt ollaan niin pitkällä, että ehdokasasema täytyy antaa ja albaanit ovat, albaanilaiset ovat sen itselleen ansainneet. Ja nyt jos me otetaan jälleen taka-askel, niin kuin Serbienkin kanssa oli, niin sitten menetämme joskus myös luottamuksen. Mihin se johtaa? Sitä emme voi nyt nähdä tällä hetkellä, mutta olen syvästi vakuuttunut siitä, että meidän pitää tehdä kaikkemme. Myöskin kotimaimme hallitusten suhteen minä ja Bosselt voimme ehkä tehdä sen yhdessä, kunhan totutatte minut siihen ensin, että saadaan se hoidettua hyvin himaan. Kiitoksia myöskin, jos tässä äh, Sosiaalidemokraateilla olisi myös vanhan hallituksen suhteen ollut tämä selkeä kanta. Niin, painostamme kyllä. Sen vuoksi se ei auttanutkaan. No, Steinweiss siellä tietää, mitä tarkoittaa. Niin minä kyllä huomaan näitä asioita. Välillä haluan vain vetätä siihen. Kiitos puheenjohtaja niin halusin vain todeta, ennen kuin tässä lähden, että halusin tukea tarkistuksia. Pari vuotta sitten kysyin komission jäsen Fyyleltä tilanteesta, joka liittyy verikostouhrien asemaan, varsinkin lapsiin. Toivottavasti komission jäsen ottaisi siis huomioon myös komission kertomuksessa. Herra Vuljanic on tehnyt tasapainoisen mietinnön, korostaisin kuitenkin, että se on edelleen ongelma. Albanian viranomaiset tekevät yhteistyötä tässä kansalaisjärjestöjen kanssa. Kyllä ovat yrittäneet puuttua siihen. Usein nimenomaan lapset kärsivät kaikkein eniten, esimerkiksi koulutuksen puutteestakin. Vain? Oliko joku komissiosta? Thank you very much, Chair. Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Haluaisin sanoa vain muutaman sanasen tähän keskustelun. Komissio haluaa jälleen kerran kiittää herra Vuljanicia erittäin hyvästä ja tasapainoisesta mietinnöstä, joka selkeästi tunnustaa sen edistyksen, jota Albania on saanut aikaan EU-uudistusten myötä nyt on suositeltu, että Albanille annettaisiin hakemaan asema. Komissio pitää hyvänä kaikkia jäsenten tekemiä tarkistuksia, jotka puoltavat hakija-aseman myöntämistä. Syyskuun ja marraskuun välillä on havaittu, kuinka Uudistuksia on saatu ja toimenpiteitä on otettu käyttöön maassa oikeusvaltion periaatteen kunnittamiseksi ja muiden edistysten aikaansaamiseksi. Fyyle ja pääministeri hiljattain ryhtyvät vuoropuheen, jolla pyritään siihen, että Albania pysyy EU-integraation tiellä ja keskittää toimensa tässä suhteessa. Viime viikkojen aikana kolme albanialaista ministeriä ovat vierailleet EUn suunnalla. He ovat painottaen sitä, kuinka sitoutunut maa on uudistusten tiellä. Vain muutama päivä sitten korkean tasoinen korruption vastainen työryhmä kokoontui keskustelemaan johtopäätöksistä, jotka hyvin pian saadaan loppuun hiottua edistysten osalta. Lukuisia korruptiotapauksia on voitu selvittää viime aikoina poliisi, koulutus, terveys ja paikallisviranomaisten tasolla ja tullipalveluiden tasolla on saatu edistystä aikaa niin ikään. Samalla kaudella syyskuusta marraskuuhun siis Albanian oikeus- ja poliisiviranomaiset ovat vahvistaneet toimiaan taistelussaan järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan. Niin ikään olemme voineet havaita, kuinka syrjimättömyyslainsäädännön saralla on saatu aikaan edistystä suhteessa EU-lainsäädäntöön. Edellisten kolmen kuukauden aikana, kolmen kuukauden aikana Albania on vahvistanut toimijan, jotta sille voitaisiin antaa hakijamaan asema. Kiitos puheenjohtaja. Ihan muutama kommentti siihen, mitä kollegat toivat esille Ei millään muoto minulla ollut tarkoitusta esittää ajatusta siitä, että hallituksen muutoksen myötä tuli muutoksia. Ei se niin toimi. Ei muualla eikä Albaniassa. Se, mikä tässä nyt ehkä minua huolestuttaa liittyen hallituksen opposition suhteeseen, että ei ole mitään vuoropuhelua niiden välillä. Se pitäisi käynnistää, muuten ei päästä eteenpäin. Sitten suullinen tarkistus verikostoihin liittyen, en ottanut sitä taitoslauselmaan. Kyllä, minä tiedän, että ongelma on olemassa, kuten me kaikki. En halunnut ottaa niin valtavan paljon asioita yhteen mietintöön. Pidin sitä asiana, joka voidaan ehkä mainita myöhemmissä asiakirjoissa. Olen samaa mieltä. voidaan keskustella suullisesta tarkistuksesta tai jotain, mitä sitten työjärjestys määrääkin. Olen iloinen, kun siitä täällä mainittiin myös uskontoihin kohdistuva suvaitsevaisuus. Sitä en oikein uskonut ennen kuin vasta näin siellä, että todellakin hämmästyttävällä tavalla oppositio ja hallitus vahvistivat, ei kun juu, emme vain kiinnitä mitään huomiota uskontoon, se on yksityinen asia – se kuuluu kansalaisille. Hieno juttu minun mielestäni. En ole oikeastaan missään maassa nähnyt Balkanilla Kroatia mukaan lukien vedonlyönnistä ja järjestäytyneestä rikollisuudesta. No jaa. Miinus tarkistuksella, kun kuulin, että tämä toimi ei täysin onnistunut, että laiton verolointi pitäisi estää, mutta eivät ketään kiinni saaneet. Ei pomoja tai rikollisia laillisen vedonlyönnin parista, koska joku poliisista vasikoi rikollisille. En pitänyt sitä kovin suurena menestyksenä. Ehkä hyvä yritys mutta ei sen enempää. Siksi en ottanut sitä mukaan päätöslauselmaan. Mitä nyt keskustelusta huomasin? Ryhmien edustajat olivat samaa mieltä siitä, että äänestys pitäisi toimittaa joulukuussa. No jos se huomenna onnistuu, en nyt painossa sen enempää, niin myöhemmin sitten. Kiitos, herra kollega. Meillähän on ryhmiltä tietoa, että he eivät pysty äänestämään huomenna. Sen vuoksi sanoisin, että 5. joulukuuta äänestetään. Silloinkin vielä on mahdollista saada se täysistuntoon joulukuussa, jos siitä ollaan yksimielisiä. Sopiiko näin? Sitten on näin päätetty. Seuraava kohta esityslistalla on mietintö Serbiasta. Puheenvuoron saa kollega Kacin. Ja, wir wollen erst äh, den. Sollen wir das äh, zuerst machen? Ja, das ist vielleicht sinnvoll. Niin, ehkäpä on järkevää ensin. Pitäisi ottaa kohta kuusi, sitten viisi, että kukaan, kollega kukaan tekee selontekoa ensin EUn ja Serbian tapaamisesta 14. marraskuuta Belgradissa. Ja sitten siltä perustalta voi Katsin esittää mietintönsä. Kukaan saa puheenvuoron? Kiitos puheenjohtaja. Tällä kertaa puhun ihan omissa nimissäni tästä mietinnöstä. Raskuun 15. päivä järjestettiin EUn ensimmäinen EU, EUn ja Serbian parlamentaarinen komitea kokous Belgradissa nyt seitsemän MEPin voimin saimme uuden tyyppisen suhteen luotua Serbian parlamenttiin. Kahdenvälinen yhteisä, valiokunta, keskustelun mahdollisuudesta saada aikaan vakauttamisen ja sopimus maan kanssa. Mukana on myöskin kansallisyhteiskunnan edustajia. EU-valtuuskunta vieraili Belkarissa juuri ennen Mitrovitsan paikallisvaaleja 17. marraskuuta. Pari viikkoa viikkoa tämän jälkeen järjestettiin ensimmäinen hallitusten välinen konferenssi, joka periaatteessa käytännössä aloittaa liittymisneuvottelut. Serbian pyrkimykset kohti EUta eivät ole enää lupauksen tasolla, vaan nyt käytännössä jo keskustellaan neuvotellaan, jotta rakenteita voidaan muuttaa maassa ja myöskin päätöksentekijöiden näkemyksiä voidaan muuttaa. Meillä on vahva käsitys siitä, että jotkut uudistukset joita on peräänkuulutettu Serbiassa yli 20 vuoden ajan, nyt voivat käytännössä toteutua, muuttua todellisuudeksi. Talous ei ole maassa hyvässä kunnossa. Tämä on hyvin lievästi sanottu. Viime vuosien aikana hallitusten tukien kautta on voitu pönkittää taloutta. Julkisella sektorilla on aivan liian paljon työntekijöitä esimerkiksi. Me radikaalia leikkauksia tarvitaan ja työlainsäädäntöä muutetaan radikaalilla tavalla. Maanjohtajat ovat nyt valmiita ryhtymään näihin epäsuosittuihin uudistuksiin. Tämä tulee johtamaan toiseen huomioon. Va- ennenaikaisilla vaaleilla on nyt, ennenaikaisia vaaleja on nyt väläytelty johtajat, maan päättäjät ovat nyt ryhtyvässä rohkeisiin päätöksiin. Poliittinen vakaus on nyt enemmän ehkä uhattuna kuin missään muussa maassa tuolla alueella. Kosovo on noussut esiin keskusteluissa. Mitrovican äänestyspaikassa 17. päivää harrastettiin hyvin paljon painostusta ilmapiiri ei ole kovinkaan myönteinen. Aiemmin, aiemmalla valitsusäänestyskierroksella tilanne ei ollut aivan sama. Serbian valtion viranomaiset esiintyivät siellä puolisotilaisessa uniformissa. Tämä ei osoita, että että on suhteen valitsisi normaali tilanne. Henkilökohtaisesti katson, että viranomaisten asenne kohtuullisen myönteinen ja tilanne oli normisoitumassa Pristinan suhteen. Taistelussa korruptiota ja järjestelmärikollista vastaan ponnisteluita on lisätty ja me arvostamme tätä tosiasiaa. Yhden kriittisen huomion haluaisin kuitenkin esittää. Prosesseissa on asetettu tiettyjä prioriteetteja. Suetsamuuden ja korrupten ilmapiiri on edelleenkin olemassa huolimatta siitä, huolimatta tästä oikeudellinen kehys ja taistelu korruptiota vastaan jatkuu. Vahvaa poliittista johtajuutta tarvittaisiin. Alun perin ponnistajat olivat merkittäviä, mutta oikeusvaltion periaatteet ja kansalaisten käsitys, joka tähän kohdistuu, ovat pikkuhiljaa heikentyneitä, vesettyneitä. Olen painottanut sitä, että parlamentaarinen valvonta on äärimmäisen tärkeä, erityisestikin kun jäsenyysneuvottelut ovat edessä. Meidän täytyy valistaa Serbian kansalaisia, jotta ei tietävät enemmän EUsta. Ja meidän täytyy voida myöskin kommuni- meidän täytyy voida kommunikoida myöskin paremmin, tietää paremmin unionin eri rahastojen toiminnasta. Etniset vähemmistöt täytyy ottaa huomioon ja niitä täytyy kunnioittaa. Yhä enemmän on trendinä se, että Serbiassa asiat vain keskittyvät entisestäänkin. Täytyy muistaa, että marraskuun alun, läht- alun jälkeen kaksi valtuuskuntaa on matkustanut maahan. Ihmisoikeuksien alivaliokunta ja ympäristövaliokunta ovat vieraat maassa – meidän valtuuskuntamme ei halunnut tehdä päällekkäistä työtä näiden kahden muun parlamentin valtuuskunnan tekemän työn kanssa. Nyt haluaisin kiittää EUn valtuuskunnan, tai pikemminkin Euroopan parlamentin edustuston henkilöstöä Pelkäredissä siitä avusta, jota he antoivat Euroopan parlamentin valtuuskunnan matkan yhteydessä. Kiitos paljon. En vielä päättänyt puheenvuoroni. Minulla olisi paljon vielä anekdootteja voin kyllä tässä jutustella niin kauan, että puheenjohtaja tulee takaisin paikalle. Voin kyllä tässä höpistä tällä välin. Okay, I think that it's logical. On vain loogista, että seuraava puhuja on Jelko Katsin, joten pyydän lupaa antaa hänelle nyt puheenvuoron. Thank you, Chair Kukan. Kiitoksia puheenjohtaja Kukkan, valtuuskunnan puheenjohtaja teemme koko ajan yhteistyötä ja nyt kannan hedelmää siitä. Sen jälkeen kun mietintö niin käsiteltiin jo alustavasti Serbian osalta, niin siellä järjestettiin Kosovossa paikallisvaalit. Serbia-yhteisön osallistuminen oli yllättävän korkeaa enklaaveissa ja myös Pohjois-Kosovossa. Mitrovican vaalit 7. marraskuuta onnistuivat hyvin vihdoinkin. Vaalit olivat tärkeitä myös Serbian ponnisteluille täyttää neuvoston asettamat ehdot hallitusvälisessä kokouksessa. Se on symbolinen alku liittymiselle. Mielestäni tämän vuoden joulukuisen hallitusvälisen kokouksen pitäisi antaa tunnustusta omistautumisesta liittymishankkeelle. Komissio on tehnyt kyllä kaiken tarvittavan, että tämä olisi mahdollista. Vielä on kuitenkin paljon työsarkaa, jotta voidaan Serbian ja Kosovon suhteet normalisoida. Nyt on selvää kuitenkin, että Serbian johtajat ovat päättäväisesti jatkamassa vuoropuhelua Pristinan kanssa ja oppimaan menneistä virheistään huhtikuisen sopimuksen täytäntöönpano tai muuten sopimuksen täytäntöönpano edellyttää seurantaa tavalla tai toisella, ainakin liittymisneuvottelujen alkuvaiheessa. Oikeuslaitoksen uudistus on hyvissä, hyvissä kantimissa, mutta edelleen yhtä hankalaa. Tyy, syyttäjät tekevät painelalla työtä. Se on vielä se heikoin linkki korruption torjunnassa rahoitus- ja talousrikosten syytetoimia on nopeutettavaa. Nyt 23 ja 4 lukujen seurantaprosessi on käynnistynyt, niin toivottavasti siellä osoitetaan lisää voimavaroja rahallisesti ja hallinnollisesti myös oikeuslaitokselle. Jos ajatellaan suuria korruptiorikoksia, vielä odotellaan tuomioita ja Tietenkin tässä vielä täytyy oikeudellisesti tehdä paljon työtä. Kuitenkin Serbiassa oikeusvaltion periaate ei toteudu niin kauan kuin pääministeri Soran Djindjicin pääministerin, siis poliittisia murhamotiiveja ei ole selvitetty. Tämä koskee muitakin lehtimiesten poliittisesti motivoituneita murhia. Serbia täyttää Kööpenhaminen kriteerit, mutta siellä täytyy jatkaa työtä kuitenkin luottamuksen rakentamiseksi niin, että oppositiopuolueiden ja hallitsevan koalition välillä olisivat paremmat suhteet. Siellä esimerkiksi tämä liittyy oppositiojohtajan tilanteeseen. Totta kai tarvitaan myös aktiivista ja aloitteellista oppositio. Kun ajatellaan korkea työttömyyttä tai julkista velkaa maassa, niin täytyy löytää yhteisymmärrys rakenteellisista, strategisista tavoitteista ja rakenteellisista uudistuksista enemmän kuin koskaan. Hallituksen ja opposition on kyettävä yhteistyöhön, kuten se on ollut nähtävissäkin, kun siellä EU-valiokunnassa on tehty yhteistyötä. Nyt on saatu aikaan myös vakauskomiteaa. Tästä on annettava kiitos. Tämä on viimeinen keskustelu Serbia eh, mietinnöstä. Tällä lainsäädäntökaudella niin lopuksi muistuttaisin kaikille, kuinka paljon Serbia on viimeisen viime vuoden aikana jo saavuttanut. Kun 2009 kesäkuussa täällä tapasimme, niin jopa sopimus oli vielä kesken, koska se pitää yhteistyötä rikostoimistumien kanssa. Nyt sopimus on saatu aikaan ja keskustelut käynnistettiin tänä vuonna. Olen varma, että Serbia vielä onnistuu näissä neuvotteluissa seuraavalla lainsäädäntökaudella. Tähän pääsy ei ole ollut helppoa, vastaan on tullut paljon haasteita, mutta varmaan, että Serbia on kuitenkin tiellä kohti EUn jäsenyyttä. Keskiviikkona tapaan varjoesittelijät. Näin voimme keskustella kompromissitarkistuksista, jotka lähetettiin tänään. Kiitos huomiostanne. Thank you very much, Mr. Katsin. Na, Kiitos, herra Katsin. Nyt haluaisin sitten puhua herra Schöpflinin puolesta, joka on EPP-varjoesittelijä, ja esittää hänen huomionsa. Pidän hyvänä Jelkon mietintöä syvällisenä ja tasapuolisena. Se kattaa kaikki merkittävät alat Serbian kehitysversiossa ja menee oikeaan suuntaan. Olen samaa mieltä sen kanssa, että Serbia edistyy EUn liittymisprosessissa, mutta sen ei pidä kadottaa näköpiiristään lopputavoitetta. Myös selkeää, että hallitus ymmärtää, että eurooppalainen vaihtoehto on paras Serbialle. Voimme olla samaa mieltä, että sopimusten rakenne Kosovon kanssa ovat etusijalla oleva asia ja että on ollut suurta edistystä alalla. Täysi liennetys Serbian ja Kosovon välillä on lopullinen tavoite. Voimme olla myös samaa mieltä, että tämän saavuttamisessa on vaikeuksia, mutta että poliittinen tahto kulkea siihen suuntaan on, siitä on näyttöä. On monia muita aloja kuitenkin, joissa huomattavia pyrkivyksiä täytyy saada aikaan Serbian hallituksen taholla. Tärkeitä askeleita täytyy ottaa suhteessa Serbian naapureihin. Tässä mielessä jotkut ryhmämme tarkistukset vaativat, että avataan kaikki arkistot, mukaan lukien ne EUDBn, kommunistien salaisen palvelun siis. Kysymys keskusvallasta Serbiassa täytyy tulla käsitellyksi syvällisemmin. Voivuuden on heikennetty autonomia, on heikentänyt hallituksen tehokkuutta paikallistasolla. Kun rajajaa viirretään uudelleen, tilastollisten alueiden osalta näyttää olevan sellainen liike, jota ei, jota ei ole toivottava. Perustuslakiuudistus, tuomiovallan tilanne ja tuomio, tuomarikunnan riippumattomuus ovat edellytyksiä liittymisprosessin liikkumiselle. Myöskin asian rasitus taloudelle on suuri. Julkisen sektorin työntekijöiden lukumäärä on suurempi kuin yksityisen. Uudistus on myös olennainen, kun otetaan huomioon korruption torjunta ja rikollisuuden torjunta. Menestys tässä torjunnassa voi toisaalta aiheuttaa positiivisia vaikutuksia talouteen ja sen myötä parantaa elinolosuhteita maassa. Samaan aikaan, kun luodaan paremmat elinolosuhteet, niin sillä on varmastikin vaikutus muuttovirtoihin, jotka vaikuttavat maahan vakavasti. Joten onnittelut vielä kerran Katsinille erittäin hyvästä mietinnöstä. Very much, Mr. Ten. Herra Tanok seuraavaksi. Uh, thank you. Kiitos puheenjohtaja. Onnittelut teille puheenjohtajuudesta aivan loistava olette. Ihan yhtä loistava kuin nykyinen muu, muutenkin. EQR totta kai tukee Serbian ehdokkuutta. Toivottavasti no, nopeasti voidaan käynnistää neuvottelut 24 3 ja 4 ovat tärkeimmällä siellä tuolla alueella, kun hiljattain kävi Montenegrossa, niin rikollisuuden ja korruption torjunta polkoon tärkeimmässä asemassa ei heidän itsensä takia, vaan myös valitsijoiden taivuttelemiseksi ymmärtävät sen vakavuuden myös jäsenvaltioissa. Se on merkittävä ongelma kautta Länsi-Balkanin, eli sen on oltava sijalla. Eli rahapesuun, korruption ja järjestörikollisuuden torjuntaa. Korporatismi on myös tullut esille. Olen ollut yhteydessä tähän 359 artikla esimerkiksi liittyen valtion tukiin tai varojen perimiseen. Mutta se, että sitten voidaan avata markkinat varsinkin energialla ulkomaisille investoinneille, koska Albania on siinä jälkijunassa. Mutta tässä yhteydessä Atkinsin lailla haluaisin esittää kiitokseni myös Kathy Ashtonille, korkealle edustajalle, joka Belgradien ja Pristinan vuoropuhelun käynnisti. Se on varmasti osa hänen perintöään. Tarkistunneksi 26 torjuu ajatuksen suorasta yhteydestä neuvottelusta Kosovon kanssa ja sen kytkemisestä Serbia-kysymykseen. No, se on liian arkaluotainen kysyä, kysymys. Viisi jäsenvaltiota ei ole vielä tunnustanutkaan Kosovoa, eli ei voida syyttää Serbiakaan siis siitä, että se ole naapurian tunnustanut. Onnittelut herra Katsonille mietinnöstä. Montenegro esittelijänä olen kiitollinen varsinkin siitä, että Montenegron pääministeri Djukanovic oli hiljattain menemässä Belgradiin ensi kertaa Montenegron pääministeri on käynyt naapurivaltiossa. Sitten Montenegron itsenäistymisen sekin osoittaa, että kahden keskeiset suhteet ovat hyvät näiden kahden maan välillä. Thank you very much. Uh, Kiitos kovasti. Annan puheenvuoron herra Rouchekille. Ja pahoittelen, että äsken hyppäsin hänen ylitseen. No ei se haittaa puheenjohtaja. Minä joudun täällä teeskentelemään rouvaa koppaa. Minun on vielä vaikeampi tehtävä kuin tässä kuin teillä, koska tehän teeskentelette tässä puheenjohtaja. No, leikkisi sikseen. Haluaisin hänen nimissään nyt kiittää esittelijä Kacinia erittäin hyvästä mietinnöstä ja samalla ilmaisen tukeni SND-ryhmän varjoesittelijälle, kun hän käsittelee maan ja koko Balkanin alueen edistymistä kohti Eurooppaa tappaa. Nyt äh, täytyy toivoa tai pitää yleistä toivoa tuossa maassa, että maa voisi liittyä Euroopan unionin ja lähentyä kohti Eurooppaa. Toivo täytyy pitää yllä. Toivottavasti neuvosto tammikuussa 2014 viimein, viimeistäänkin voi vahvistaa maan pyrkimykset kohti Euroopan unionia normalisointia koskeva ensimmäinen sopimus ja paikallisvaalit Kosovossa, joissa kummankin yhteisön osallistuminen vaaleihin on suhteellisen suurta, huolimatta siitä, että hieman ja jotakin väkivaltaisuutta esiintyi ensimmäisen äänestyskierroksen yhteydessä. Toivottavasti tällä tiellä voidaan tästä kaikesta huolimatta pysyä. Kyse ei ole pelkästään Euroopan unionin halusta ryhtyä neuvotteluihin, vaan kummankin osapuolen täytyy olla halukas jatkaa ja edistää neuvotteluita. Hyvin pitkä tie on vielä edessä ennen kuin niin pitkälle päästään. Avoimen kysymyksen edelleenkin taistelu järjestäytyä rikollisuutta ja korvitetta vastaan täällä on mainittukin. Edelliset puheet tähän viittasivat merkittävää poliittista tahtoa tarvitaan vielä, jotta eteenpäin päästään. Tiedotusvälineiden vapaus ja avoin omistus tai avoimet omistussuhteet median osalta täytyy varmistaa. Taistelu Täytyy jatkaa myöskin huliganismia ja suojatsemattomuutta vastaan. Lisäksi täytyy edistää ymmärrystä, joka kohdistuu seksuaalivähemmistöihin. Naisten osuus työmarkkinoilla niin ikään kysymys, johon täytyy puuttua, koska naiset eivät ole täällä täysin vielä edustettuina maassa, eivät myöskään poliittisessa elämässä. Huolimatta siitä, että hieman liikehdintää tuollakin paljon tapahtunut, SND-ryhmän tarkistukset pyrkivät keskittymään juuri näihin kysymyksiin, joten kiitos paljon. Kiitos. Tiedotan Rova Kopalle, että todellakin yrititte parhaanne herra Stier. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää kollegamme Katsyni mietinnöstä. Serbiasta se on tasapainoinen. Ja minun arvoni on, että Serbia on nyt päässyt siihen pisteeseen, että se on valmis aloittamaan neuvottelut Euroopan unionin kanssa. Lähinnä se liittyy siihen, että Nykyinen hallitus on saanut aikaan kohennusta suhteessaan Kosovoon. Riippumatta siitä, mitä tänne juuri totesi, että ei siellä ole yhteyttä, niin kyllä se minusta sillä taustalla on poliittisesti. Miksei mainita sitä myös? Kolme seikkaa, jotka mielestäni ovat tärkeitä. Ensinnäkin normalisointisopimuksen täytäntöönpano, EUn pitäisi sitä seurata. Sopimus on saatu aikaan. Serbia sitoutunut siihen, että täytyy muidenkin naapureiden kanssa tehtyjen sopimusten seurantaa jatkaa. Näin EUn pitäisi auttaa kohentamaan tilannetta. Toiseksi kadonneet. Muissa mietinnöissäkin tämä on. Bosnia-Herzegovinaankin liittyen. Se on hyvä, että tähänkin Serbia-kertomukseen. Minä olen tehnytkin tarkistuksia. Jotkut kollegatkin ovat peräänkuuluttaneet salaisen poliisin arkistojen avaamista. Haluan GNAnkin arkistojen avaamista, Jugoslavian armeijan arkistojen avaamista. Näin pystytään selvittämään suurin piirtein missä kadonneet ovat. Sekin on erittäin tärkeä, jonka pitäisi näkyä mietinnössä. Lopuksi vähemmistökysymys on mukana, mutta tästä on minultakin useita tarkistuksia. Miten sitä voitaisiin tähdentää vielä voimakkaammin? Lopuksi kommentti Serbiaan liittyen, mutta tavallaan se koskee kaikkia edistyskertomuksia Länsi-Balkanilla. Taloushallinto. Komissio on ottanut sen uutena mukaan. Siihen kiinnitetään varsin paljon huomiota. Sen pitäisi näkyä myös mietinnössä. Kiitos. Thank you very much. I give the floor. Kiitos sitten puheenvuoronsa herra Beller. Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin todeta, että minulla on ollut edes kummallinen ilo vierailla Serbiassa Milosevicin aikana. Minulla on ollut hyvin paljon yhteyksiä Serbian kansalaisiin. Tänä aamuna keskustelin erään sisäpiiriläisen kanssa, joka puhui mini Milosevicista hieman vähäpätöisemmästä tapauksesta kuin Milosevic. Tämä on erittäin vakava asia. Totesin herra Kalchinille, että olen usein käynyt maassa, mutta en ole toistaiseksi tehnyt vielä tarkistuksia. Toivon, että täysistunnosta tulen kuitenkin keskustelemaan Serbiasta ja näistä kysymyksistä, koska siellä tapahtuu hyvin vakavia asioita joitakin viikkoja sitten. Kuunin raportteja ja näin asiakirjoja, jotka viittaavat Milosevicin kauteen. Ma- valta keskittyy on keskittynyt enemmän ja enemmän erään henkilön suuntaan Puhun tässä nyt varapääministeri Kutsitsista. Hän on puuttunut moniin asioihin, eikä hän kavahda myöskään sitä, että hän syöttää juoruja ja huhuja skandalilehdistölle. Ja hänellä on omat käsityksensä Kosovan tilanteesta. Hän manipuloi mediaa. Demokraatit odottamassa taka-askeleita takapakkia Serbiassa onko tämä nyt sitten liioiteltua vai vastaako tämä todellisuutta. Mutta nyt vaikuttaa siltä, että Serbian sisällä on tällainen suuntaus minillään. Sillä valta on keskittymässä enemmän varapääministeri Vucicille. Hän puuttuu kaikkien tyyppisiin asioihin. Hän, hänellä on lusikkansa sopassa, olipa sitten kyse urheilusta tai mediasta tai mistä tahansa muusta. Itse halusin tämän kommentin esittää. Olen kuullut, mitä maassa tapahtuu. Minun mielestäni tässä ollaan hieman hakoteille ja hoidamme asioita väärällä tavalla, mikäli tämä merkittävä suuntaus tuossa maassa tai kehityskulku tuossa maassa jätetään huomiotta. Kosovan kysymyksen yhteydessä meillä on myöskin suuri ongelma. Emme voi surkea silmiämme tuolta maailman kolkalta. Tilanne on erittäin vakava ja tämä on väärä viesti, minkä nyt parlamentti on lähettämässä asian suhteen. Kiitos, herra Posselt puheenjohtaja. Halusin välittömästi myötäillä sitä, mitä kollega Pelder sanoi, tai puhua siitä myös. On tärkeää, että kun seurataan tätä dialogia Serbian ja Kosovan välillä, niin ei menetetä näköpiiristä sitä, että mit, minkälainen tilanne itse Serbiassa on. Mutta kollega Kacin, tämä täytyy sanoa, on esittänyt kovin tasapuolisen mietinnön jossa hän ottaa esille monia tärkeitä asioita. Ja hiljattain juuri olin Serbiassa, käyn siellä säännöllisesti. Minulla on kyllä se tunne, että edistystä on. On tiettyjä teemoja, myöskin Kosovon teema, josta voi puhua avoimemmin kuin tähän asti, josta voi kistanalaisestikin kontroversiaalisesti keskustella myös serbialaisia julkaisijoita, poliitikoita, jotka ottavat selkeän kannan ja sanovat, että Kosovo on menetetty iäisesti, toiset ovat eri mieltä, mutta tällainen vapaa ja avoin keskustelu ei olisi ollut mahdollista muutama vuosi sitten vielä. Siinä mielessä, rehellisesti sanoen, mielestäni voi sanoa, että positiivisia kehityskulkuja on, mutta on myös kehityskulkuja, joihin kollega Belder puuttui. Ja kaksi kaksi tarkistusryhmää olen esittänyt itse asiassa. Ensimmäinen eh, juontuu Kosovan mietinnöstä ja sitten Serbian mietinnöstä. Kosovan mietinnössähän olen varjoesittelijä. Ei tietysti pidä näitä sekoittaa, mutta olen sen puolesta, että Serbian kanssa neuvottelut aloitetaan, vaikka ajatus ei ole maassani suosittu ja useimmat kollegat useimmissa puolueissa eivät ole samalla kannalla Saksassa. Olen sen puolella, mutta sanon ihan selvästi, että Serbian kanssa täytyy toimia niin kriittisesti kuin muidenkin kanssa. Ja kielenkäyttö toisessa ja toisessa mietinnössä pitäisi olla suunnilleen samanlaista, koska mitta, tikunkin pitää olla sama. Tähän liittyy ryhmätarkistuksia minulta kielen käyttöön liittyen vähän, ennen kaikkea Kosovan mietinnössä, että tämä olisi tasapuolesta, että toista asiaa ei arvioida, tai sama asia arvioida toisella tavalla kuin toisessa maassa. Ja sitten ennen kaikkea tämä liittyy vähemmistökysymyksiin. Haluaisin kyllä sanoa, että Serbiassa ei ole pelkästään oma, eikä Serbiassa pelkästään Voivodina, niin kuin joskus vaimon tulee, on Sanchak Novi Pasassa ja on Brezhevon osa myös Jussin Preshevon osassahan viime viikolla oli hyvin dramaattinen välikohtaus, että oli aseellisia joukkoja, jotka hyökkäsivät koulua kohtaan. Joku, joka olen ollut Preshevossa useasti, niin täytyy sanoa, että hyvät kollegat, jos näitä aseellisia joukkoja olisitte nähneet joskus, ne eivät ole poliiseja niin kuin useimmissa maissa, niin kuin me tunnemme, vaan ne ovat todellakin voimia, joukkoja, jotka on tarkoitettu pelottelemaan siviiliväestöä, ja se siinä tarkoitus onkin. Eli tässä ollaan vaikean kriisin reunalla ja sen vuoksi olen sitä mieltä, että tunnustetaan edistys kyllä, mutta kriittiset kohdat myöskin esille. Ja tätä tavoitetta palvelevat tarkistukseni, mutta sanon ihan selkeästi, että ne ovat rakentavia ehdotuksia Puolan peruslinjaa jota kollega Katsin edustaa. Thank you, Mr. Possel, Mr. Kiitos, herra Posselt. Sitten herra Plenkovic. Hvala lijepa, Edward, na Riet. Kiitos, puheenjohtaja. Kiitos siitä, mitä totesitte. Minä haluaisin lisätä muutaman asian. Herra Katsinin mietintömme olemme hiljattain valtuuskunnan kanssa Belgradissa eli Kaakkois-Euroopan suhteista huolta kantavan valtuuskunnan kanssa. Ja kun nyt ajatellaan neuvottelun alkamista, niin me pidämme sitä tärkeänä vakauden lisäämiseksi Vierviassa. Varsinkin ajatellen, mitä kansallisetkin siellä odottavat. Kaikkien niiden tapahtumien jälkeen, joita olemme nähneet viimeisen 20 vuoden aikana – Erityisen tärkeää on jatkaa normalisointisopimuksen täytäntöönpanoa ja miettiä, mitä tuloksia saatiin 3. marraskuuta paikallisvaaleissa. Varmastikin meidän täytyy nyt menetelmän puolesta miettiä viimeaikaisia kokemuksia, varsinkin Kroatian kanssa, uusi metodologia, uudet neuvottelupuitteet, ovat varmasti hyvät, myös kun neuvotellaan eri luvuista liittyen oikeuslaitokseen, ihmisoikeuksiin, perusoikeuksiin ja niin edelleen. Sillä on erittäin tärkeä osa, kun vakautetaan instituutioita Serbiassa. Totta kai tässä täytyy kuitenkin kaikki mitat täyttää. Se on edellytys myös sille, että voidaan taata jäsenyys tuottamassa, maassa. Mitä talouteen tulee, niin mielestämme Serbian hallitus on pyrkinyt jotenkin hoitamaan taloudellisia ongelmia. Se on palkannut paljon ulkomaisia tunnettuja konsultteja. Sinällään hyvä, että nyt on hyväksytty useita toimenpiteitä, joita niitäkin täytäntöön pannaan Euroopan unionissa. He puolestaan käyttävät niitä omassa strategiassaan, soveltuvin osin tietysti. Totta kai tämäkin varmasti auttaa sitä, että voidaan taloudellista hallintoa mekanismina täytäntöönpana, kuten talouden ohjausjaksoakin aikanaan. Alueen yhteistyö on totta kai tärkeää Serbialle. Ajattelen tässä varsinkin naapurimaita. Se on tärkeää ennen kaikkea siitä syystä, että voidaan jatkaa sovitteluprosessia. Komission on kuitenkin vielä päästävä eteenpäin kadonneiden osalta, varsinkin jos ajatellaan kun he aikanaan hyökkäsivät 90-luvulla Kroatia vastaan. On paljon vielä ihmisiä, jotka eivät tiedä, mitä heidän rakkaimmilleen tapahtui. Vukovarin sodasta on juuri kulunut 20 vuotta. Se on tärkeä näkökohta myös Kroatiassa. Kadonneet henkilöt, siis sotarikokset, ovat erittäin tärkeitä. Eli tietoa on vaihdettava syyttäjien kesken niiden on tehtävä yhteistyötä. Ja sotarikoksista on myös nostettava syyteitä. Vähemmistöoikeuksien suojelu on sekin tärkeää. Jo nyt tehdyt keskeiset sopimukset on täytäntöön pantavaa. Etnisten vähemmistöjen suojelu on oltava mahdollisimman korkealla tasolla, kuten myös on tarjottava koulutusta ja paikallisen kansalaistasolla on taattava mahdollisimman laaja edustus. Toivottavasti muiden maiden kokemukset hyödyttävät myös Serbiaa niin, että voidaan käyttää myös Euroopan unionin varoja. Ne ovat erittäin tärkeitä ja tärkeässä osassa. Thank you very much. I don't register any further... Kiitos. En näe muita puheenvuoropyyntöjä jäseneltä, joten haluaisin pyytää, että Rova Ferran komissiosta pitäisi puheenvuoron. Thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin yhtyä parlamentin jäseniin ja kiittää heidän tavoin edustaja ja erittäin hyvästä ja tasapainoisesta päätösauselmasta, joka hyvin pitkälti on samansuuntainen kuin meidän havaintoimme lokakuussa julkaistuun edistyskertomuksen osalta. Vuosi 2013 on historian Serbian kannalta ei pelkästään siksi, että Kosovon kanssa saatiin historian sopimusaikaan, vaan myöskin siksi, että hallitus onnistui saman aikaan uudistuksia merkittävällä tavalla, ja se suhtautuu paljon dynaamisemmin alueiden väliseen yhteistyöhön ja yhteistyön naapurin meidän kanssa – kaikki tämä myönteinen kehitys kolmella eri kentällä on johtanut siihen, että komissio voi suositella sitä, että liittymisneuvottelut aloitettaisiin maan kanssa. Ja olemme erittäin iloisia siitä, että viime kesäkuussa Euroopan neuvosto teki tätä vastaavan päätöksen. Nyt olemme menossa varsinaiseen neuvotteluprosessiin, kuten Kaji mainitsi. 23 ja 24 lukuja ja myöskin 32 lukua on ryhdytty tarkastamaan, mitä liittyy varannon valvontaan kahdenvälisiä keskusteluita kes- jatketaan joulukuussa. Silloin puhutaan monistakin niistä seikoista, jotka täälläkin mainittiin keskustelussa. Pidämme erittäin hyvänä sitä, että teksti on erittäin hyvin tasapainossa yhtäältä. Kiitetään Serbiaa niistä asioista, joiden suhteen kiitos on ansaittu, mutta samalla viitataan niin merkittäviin haasteisiin, joita maantiellä vielä on kohti Euroopan unionia. Te mainitte Mainitsitte ne kaikki. Me katsomme, että suurimmat haasteet ovat oikeuden, oikeusvaltion perätä tietystikin, oikeuslaitoksen uudistus ja taistelu korruptiota järjestäytynyt vastaan niin ikään. Tärkeiden toimielinten riippumattomuus, median vapaus, syrjimättömyys, vähemmistön suojelu ja liiketoimintaympäristö. Nämä tulevat olemaan neuvotteluissa painopistealueita Tie on vielä pitkäkivinen. Uudistuksia täytyy saada aikaan Serbiassa ja tulemme nyt liittymisneuvottelujen yhteydessä tarkalleen seuraamaan, miten maa edistyy. Toinen haaste liittyy Serbian hallitukseen. Meidän nähdäksemme Serbian hallituksen täytyy paremmin tiedottaa kansallisista hyödyistä, joita eu liittymisestä tulisi. Ja koko neutroprosessin yhteydessä tiedottamista täytyy jatkaa tässä suhteessa. Pidämme erittäin hyvänä sitä, että vakauttamissopimus saatiin aikaan ja marraskuussa järjestetään parlamentaarinen yhteiskokous. Tämä oli erittäin hyvä tapa, jolla parlamentit ja kansalaisyhteiskunta voidaan tuoda saman pöydän ääreen kansalaisyhteiskunnan suuntaan. Tiedottaminen on äärimmäisen tärkeää neuvotteluprosessin yhteydessä. Kaiken kaikkiaan me puolamme hyvin lämpimästi tätä päätösauselmaa. Hallitusten välinen konferenssi. Mikä siellä järjestetään tammikuussa, komissio on valmiina myötävaikuttamaan kokouksen järjestämiseen ja sotilaamman mukana tuossa kokouksessa, mikä näin tehdään. Kiitos. Nyt esittelijä tekee yhteenvedon. Minä ja Kiitos, valtuuskunnan puheenjohtaja. De facto. Afetin puheenjohtaja ja varjoesittelijä TPPltä. E Kaikissa toiminnassanne olette suoriutunut hyvin. Tämä on kovin hedelmällistä. Tässä hengessä pyrimme samaan aikaan tasapuolisen mietinnön Serbiasta. Ja uskon, että siinä onnistuimme, kuten kaikki olette sitä painottaneet. Piru piilee yksityiskohdissa ja mainitsitte yksityiskohtia, koska täytyy kiinnittää huomiota kaikkiin näihin yksityiskohtiin myös. Herra Tanok puhui korruptiosta päähaasteena Länsi-Balkanilla, olen samaa mieltä hänen kanssaan. Hän mainitsi erityisesti siirtymisen tai, tai leikkaa ja liima, jos näin haluaa sanoa, joka koskee artiklaa 359, joka ei ole enää olemassa, se muutettiin 234 artiklaksi ongelma ei ole äh, viran väärinkäyttö, vaan artiklan väärinkäyttö hallituksen taholla. Hallitus on vain veruke, mutta se on jotain sellaista, joka meidän pitäisi ilman ongelmia nimetä niin kutsutuksi mafiaksi, joka kiristää yrittäjiä ja tekee liike-elämästä paljon vaikeampaa kuin missään muualla länsipalkkainen maissa. Ja tällaisen korruption torjuntaan tarvitaan vahvoja henkilöitä, kuten herra Belger, Belder vähän siitä valitti. Ilman lujaa poliittista tahtoa, ilman valtaa, ilman koordinaatiota tämä on mahdoton tehtävä. Mission impossible. En halua ikään kuin siunata kaikkea siellä tapahtuvaa. Haluan vain sanoa, miten tärkeää on se, että näihin valtaviin ja syvälle juurtuneisiin ongelmiin tartutaan. Ja toisaalta hyvät naapurussuhteet ovat äärimmäisen tärkeät. Herra Tanok puhui pääasiassa Montenegrosta. Haluan sanoa, että Serbiallakin on positiivinen rooli Bosnia-Herzegovinassa. Ja se on paljon herellisempi kuin oli aiemmalla kaudella, jolloin jotkut poliittiset johtajat yrittivät esiintyä läheisessä yhteydessä edellisen presidentinhallituksen kanssa. Tämä oli se perustelu ja veruke, jotta sitten käyttäydyttiin ihan päinvastoin kuin mitä eurooppalaisen käytännön pitäisi olla. Herra Stier mainitsi kadonneet henkilöt, kyllä. Siinä ponnistelemme myös. Mutta tärkeää on painottaa, että vuoropuhelu kadonneista henkilöistä on osa Pristinin ja Pelkarin välistä vuoropuhelua. Se kuvaa sitä, että he todellakin tarttuvat herkimpiin ja vaikeimpiin historiansa osuuksiin ja luovat paljon parempaa tulevaisuutta, ei pelkästään Pristinan ja Pelkaredin osalta, vaan laajemmalti alueella myös. Herra Belder viittasi siihen, että poliittisessa elämässä Serbiassa on piirteitä, jotka muistuttavat Milosevicista ja joitakin ihmisiä voidaan pitää niiden käytäntöjen jatkajina, joita herra Milosevic harjoitti Serbiassa. Sanoisin, tämä ei ole poliittisesti reilua. Uskon, että kaikki puolueet ovat kovasti muuttuneet ja edistyneet ja haluan vain ottaa esimerkiksi, että herra Dacic, joka on sosialistipuolueen puheenjohtaja, 20. kerran ensi viikolla tapaa 3. joulukuuta täällä Brysselissä on sitten herra Dacin kanssa jälleen tapaaminen. 20 kokousta vuoden aikana, se on todellakin saavutus, joka täytyy tunnustaa. New Yorkia takaisin lentivät neljä kertaa. Samassa lentokoneessa käyttivät koko ajan juttelemaan, jos näin voi sanoa. Välttivät kaikki virheet, joita voisi tapahtua turvallisuusneuvoston edessä. Tämä on saavutus, jota täytyy toistaa koko ajan, ja Ketjaston täytyy myös, myös mainita, koska ilman hänen aktiivista osallistumistaan neuvosto myös tämä olisi ollut mahdollista. Tietysti voidaan spekuloida Onko heillä pääministeri vai enemmänkin varjopääministeri, tai tota ainakin yksi kovin vahva? No kyllä tietysti poliittinen puolue on, joka on kovin vahva, ja se vahvenee. Ja huolimatta siitä, että järjestettiin uudelleen hallitusta muutama kuukausi sitten, niin on yhä ilmeisempää, että parlamenttivaalit ovat tulossa. Se tulee tapahtumaan aika pian. En halua puhua heidän puolestaan, mutta ennenaikaiset vaalit Serbiaan tulevat. Se on ilmeistä, emme voi olla tässä sokeita. Ja tämä tosiaan se täytyy kohdata. Herra Posselt puhui vähemmistöistä. Hän mainitsi erityisesti tila, tilanteen Etelä-Serbiassa kyllä. Serbialla on santarmit se on meillä jolla voidaan välittää vahvoja viestejä. Mutta Belgradin ja Pristinan välinen vuoropuhelu saa aikaan positiivisia vaikutuksia Serbeille Pohjois-Kosoviassa, myöskin Etelä-Serbiassa sitten. Toisaalta näihin asioihin täytyy tulevaisuudessa tarttua. Täytyy näitä kehityskulkuja yksinkertaisesti seurata seuraavan vuoden aikana. Mutta tehdäkseni yhteenvetoa. Tietysti on aina pelkoja siitä, mitä Serbiassa tapahtuu ja että onko suunta yksi oikoinen, onko edistys tarpeeksi hyvää tai suurta. Mutta tärkeintä on järjestää hallitusten välinen konferenssi mahdollisimman nopeasti ja 23 ja 24 kappaleet sitten avata. Sitten otteluprosessissa voidaan olla asemassa, jossa voidaan kaikkiin herkkiin asioihin puuttua ja saadaan paljon lisävälineitä vaikuttaa ja vahvistaa positiivisia kehityskulkuja toisaalta. Ja sitten pystymme kritisoimaan niitä suun, niin, niihin suuntiin, kun halusimme nähdä. Johtopäätöksenä sanoisin, että sopimukseen kompromissitarkistuksista päästään. Siitä äänestetään 5. joulukuuta ja se on oikein hyvä hetki lähettää viestiä neuvostolle, että he ottaisivat oman vastuunsa vakavasti, kun he päättävät, että milloin kutsutaan kokoon hallitusten välinen konferenssi, IGC, parempi enemmän kuin myöhään toivottavasti joulukuussa tänä vuonna. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos. Tähän päättyy keskustelumme esityksestä kohdasta 6 ja 5. Ja ilman viivytyksiä siirrytään seuraavaan, joka on 2013 edistyskertomus entistä Jugoslavian tasavalta Makedonia koskien Richard Hauiton esitteli, hän saa puheenvuoron. Very unusually, uh... No, poikkeuksellisesti tässä valiokunnassa puheenjohtaja olette etuajassa. Toivottavasti komission väkikin on seurannut keskustelua tätä tahtia. Tavallaan harvinainen ilo, että tässä on enemmän aikaa valiokunnassa, kun tässä edettiin nopeasti edellisten kohdalla. Tämä taitaa olla kolmas kerta, kun minulla on ilo ja kunnia esitellä teille mietintö luonnostani. Niin olen ollut tässä esittelijänä tämän maan kohdalla. Olen tehnyt sen iloisesti. Olen puhunut eri tahojen kanssa. Maa on suuremmoinen. Haluan sen kuuluvan EU-unioniin. Sillä on valtavasti haasteita. Olen aivan varma, että se pikkuhiljaa lähenee ta Liittyakseni siihen tämänvuotinen mietintöni niin heijastelee tätä ajatusta. Siksi huolimatta kaikista ongelmista ja kritiikistä, haasteista, mitä tässäkin valiokunnassa varmasti kuullaan, niin ensinnäkin aivan alusta lukien mietin luonnoksessa sanotaan, että meidän pitäisi tukea Euroopan unionin komission suositusta lyödä lukkoon päivämäärän alkamiseksi. Minä toivon, kun me kerrallakin, pystyisimme pitäytymään tähän, koska se on kaikkein vahvin viesti, jonka me voimme lähettää Euroopan neuvostolle Ainakin heijastelee minun näkemystäni. Toiseksi Euroopan neuvostolle Tämä ehkä vielä muuttuu ennen täysistunta, sen ymmärrän toki puheenjohtaja, mutta lähettäisin vahvan viestin Euroopan neuvostolle joulukuuksi, siksi haluamme tämän valmiiksi tässä vaiheessa. Niin sanoisin, että jos tässä nyt otetaan takapakkia, niin siinä on omat vaaransa. Jos ajatellaan viime vuoden tapahtumia joulukuussa, voidaan ehkä väittää, että tässä menetettiin vuosi. Mutta muistan, että neuvoston päätelmän 2012 lainaan tekstiä kaksi kohdasta, että paljon samaa mieltä komission kanssa, että voitaisiin aloitella neuvottelut seuraavalla puheenjohtajakaudella. Komission täytyy ryhtyä valmistelutöihin tämä mielessä. Viime vuonna joulukuussa päädyttiin näihin päätelmiin. Minä haluaisin, että vähintään ainakin pidetään kiinni tästä, ettei tänä vuonna oteta takapakkia. Seuraavaksi komission jäsen Fyylen kanssa, ja muistamme varmasti mitä hän totesi mun edistyskertomuksen esitteli. Hänen kanssaan olen samaa mieltä siitä, että mitä huolta nyt vielä on neuvostossa ja muuallakin jäljellä tämän maan kohdalla. Nimittäin, että heitä täytyy vielä taivutella, jotta päivämäärä voitaisiin lyödä lukkoon, niin, niin parasta oikeastaan aloittaa seuranta, neuvottelut 23.4 lukien osalta demokratia, ihmisoikeudet ja niin edelleen, että päästään eteenpäin varsinkin näissä kysymyksissä, jotka ovat kaikkein kriittisimpiä. Niistä eniten huolta on ollut esillä sitä tuen myös itse mietinnössäni. Sitten nimi. Jälleen kerran toistan sen, että minä teen horisontaalisen tarkistuksen tekstin viittaus nimen entinen Jugoslavan tasavalta Makedonia otsikossa ja yksi viittaus makedonialainen adjektiivi tekstissä. Ja se korvaa kaikki viittaukset muissa tarkistuksissa liittyen nimenomaan ajatellen, että maa, se tai miten siihen muuhun on viitattu. Eli tiedät, että tässä pyritään välttämään se, että parlamentista tulee nimikiistan taistelutanneera. Se on onnistunut viime vuosien ajan näin. Teen nytkin näin ja pyydän teiltä tukea. No mitä tulee itse nime, nimeen, niin haluamme tässä päästä eteenpäin. Minä menisin pidemmälle. Olen tässä samaa mieltä komission kanssa siitä, että se, että kun ei ole päästy eteenpäin liittymisen osalta, niin se vie pohjaa EUn uskottavuudelta – tai koko liittymisprosessilta. Luonnoksessa totean myös, että tämä on mennyt pieleen YK puitteissa 20 vuotta, että nimenneuvottelussa päästä eteenpäin, niin kyllä se heittää varjonsa prosessin uskottavuudelle. Toivottavasti tämä kuullaan. Pari asiaa vielä nimen liittyen. Ensinnäkin kreikkalaiset ystävät ovat Puheenjohtajavaltio, alkuvuodesta lukien olen käynyt yksityisen keskustelun heidän kanssaan ja tiedän, että komissiokin en halua nyt väärää toivekkuutta herätellä. Tämä on mutkikas kysymys, mutta henkilökohtaisesti kuitenkin julkisesti toisin esille toiveeni siitä, että Kreikka puheenjohtajavaltiona ja sikäli, että ne ovat sitoutuneet myös alueen selvittämisessä, että heidän ansiostaan päästään eteenpäin. Moni on tavannut herra Metinkin. Hän edustaa albaanialaisen vähemmistöä edustavaa puoluetta. Hän on täällä Brysselissä ja on kansainvälisesti tätä vienyt eteenpäin eri tapaamisiin, myös nimen osalta. Halusin sen ottaa myös tekstiini tänä vuonna – sikäli, että mitä ajatellaan Albaanin vähemmistöä, niin eli nimikysymystä ratkaista, niin todennäköisesti ei pysty selittämään myös tätä euroatlanttista puolta. Kun he miettivät, miten on tässä eteenpäin päästy, kuten on nähty Kosamon kohdalla, kun katsotaan, että Alban tänä vuonnakin on mukana edistyskertomuksissa, sekin on ottanut taimaharpauksen eteenpäin. Jos nähdään, että sitten ei Makedonissa päästä eteenpäin, niin minä uskon, että se vaikuttaa poliittiseen vakauteen maassa. Täytyy tarkkaan miettiä, miten tämä muotoillaan, mutta olen näin kuullut asian ilmaistavan. Joka vuosi olen ottanut jotain uuttakin. En vain kommentoinut erityiskertomusta, vaan jotain muutakin tuonut siihen mukaan. Tässä on kaksi uutuutta jotka nyt esitän parlamentille. Ensi kertaa kerron niistä tänään. Viime vuonna puhuin päätöslauselmassani myös liittymättömyyden, laajentumattomuuden hinnasta. Tässä vetoan varsinkin maan hallitukseen ja komission, että saadaan myös määrällinen analyysi poliittisista yhteiskunnallisista vaikutuksista, jos maa ei onnistu lähentymään liittymistä, mitä se maksaa maalle, naapurimaille ja tietysti Euroopan unionille. Toivottavasti komissio voi vastata myöntävästi tähän toiveeseen. Ja myöhemmin tällä viikolla myös ehkä Makedonian edustajakin voi tämän vahvistaa. Toinen uutuus luonnoksessani on suositus, että komissio kirjasi tämän maan sellaisena maana, jolla on toimiva markkinatalous. taloudellisen haasteita on paljon, se on köyhä, kärsii myös investointien puutteista, kuten moni muukin alueen maa. Työttömyys on korkeaa. Mutta heidän saavuttamansa edistys on kiistatonta mielestäni. Ja kollegojen komissiossa pitäisi myös nyt huomioida tämä ja tarjota tällaista statusta Puheenjohtaja totesi, että voisin viitata viime vuoden jouluaton tapahtuviin. Se on usein otteeseen tullut esille täälläkin, mutta ehkä nytkin on syytä palata asiaan. Vuoden aikana olen valmistellut aika tiukkaa lausuntoa päivän tapahtumista ja sen tiimoilta. Julkisesti en mitään sanonut välittömästi, mutta kun olin kuullut eri osapuolia, osallisia, mietin kaikkia kuulemaani, niin sitten julkisesti kyllä sanoin, että tuon päivän tapahtumat kyllä asettivat kyseenalaiseksi maan demokraattisen legitimiteetin. Ja ymmärrän, miten vakavia sanoja nämä ovat. Sanon sen siitä syystä, että mielestäni se on totta, kun jotkut sanovat, että pitäisi olla vähän varovaisempi maan kanssa. Minä kyllä uskon julkisesti sanoa näitä asioita. Mutta ensimmäinen maaliskuuta kuitenkin huomattiin, herra Pusek ja minä pyysimme, että komissio sovittelisi osapuolten kesken tätä. Ja he onnistuivat siinä, että saivat puolenkin mukaan. He onnistuivat kuitenkin päätöslauselmassani olen tyytyväisyydellä pannut merkille tämän myös meidän roolimme parlamenttina ja mitä komission jäsen on tehnyt. Mutta kiitos kuuluu ennen kaikkea eri osapuolille. Ja nyt seuraavaksi täytyy tutkinta käynnistää. Siihen alun perin tähdettiinkin, mutta tässä oli useita esteitä ennen kuin päästiin yksimielisyyteen siitä muutama kuukausi myöhemmin. Olen tavannut herra Van Hutin komission asiantuntijan hän auttaa osapuolia tässä prosessissa ja mielestäni hän teki ensilukasta työtä. Toivottavasti hän pystyy jatkamaan siinä. Nyt puolueetkin ovat allekirjoittaneet assosiointipöytäkirjan, että tämä EU-liittyminen olisi ensisijalla. Luonnoksessani olen todennut, että en tässä peräänkuuluttanut, että sopimusta ei pannan mitä pikimiten. Olen pyytänyt, niin tässä jotkut ovat kysyneet, pitäisikö vahvistaa kaikki tapahtumat, en näin sitä muotoile, mutta kuitenkin tämä kyllä tähtää joulukuuhun myös. Olen vakuuttunut kuitenkin, että fyysisesti ei ole ihan mahdollista, että suositukset menevät läpi kaikilta osin ennen neuvoston kokousta. Haluan maan osoittamaan joulukuiselle neuvostolle, että siihen mennessä on ainakin käynnistetty täysimittainen täytäntöönpano. Niin todellakin, että täytäntöönpano käynnistyy. Olen puhunut tässä nyt jo aika pitkälti ja haluan kuulla kollegojakin. Tähän liittyy paljon muitakin näkökohtia. Osa heistä sitä, mitä olen aikaisemminkin todennut. Haluan kuitenkin nyt todeta, että Bulgarian pääministerin ja Makedonian pääministerin kesken on tavattu kolme kertaa yhdeksän kuukauden ajan hyvässä hengessä. Bulgarian kollegat toivottavasti täällä tekevät kansan yhteistyötä niin, että nämä kysymykset näkyvät oikealla tavalla siinä hengessä, missä keskustelu on käyty. Korostan vielä, että kaikki etyjen ja muiden suositukset, ajatellen vaalitarkkailu ja niin edelleen, mm, toteutuvat. Hajauttaminen on mennyt kyllä oikeaan suuntaan. Otamme esille myös kysymyksen, että täytyy vielä päästä eteenpäin myös integroidun koulutuksen osalta. Sitten minulla on tässä yksi muotoilu, toivottavasti se saa tukea myös muilta jäseniltä valiokunnassa ilmaisuvapauden ja viestintävapauden kohdalla en pidättele itseäni millään tavalla. Voin mennä joka tapauksessa ihan riittävän pitkälle. Olen tehnyt selkeitä esityksiä myös sen osalta, miten siellä on myös kovin valikoiva oikeutta joskus tarjolla. Enkä poikkea tässä mietinnössänikään. Edistystä tarvitaan myös kysymyksissä, jotka liittyvät nimenomaan korruptiotapausten ei-valikoivuuteen. Olin myös Kopien sukupuolivähemmistöä edustavassa keskuksessa hiljattain ja olen halunnut, että nimenomaan tuomitaan myös sukupuoliväestöön iskuvat, iskuvat iskut tai heihin kohdistuva väkivalta. Ja tekijät on saatava oikeuden eteen. Kansallisyhteiskunnan edustaja olen tavannut saksalaisia säätiöitä on kaksi ollut mukana tukemassa myös minua ja komissiota. Paljon on myös suosituksia mennyt läpi viime vuonna – tehty tänäkin vuonna. Erityisesti sen tar- vakaamiseksi, että suunnitelmat etenevät myös varojen käytössä. Haluan taata sen itse, että vähimmäiskiintiö menee myös muille kuin virallisille tahoille. Näin voidaan taata, että maa saisi aikaa moniarvoisuutta myös kansallisyhteiskunnan tasolla. Yksi kohta vielä, vaikka viisumijärjestelyihin tulee toki oma mietintönsä. Tanne Fajonin kanssa olen käynyt tästä keskusteluja parikin otteeseen, nimittäin miten valiokunta haluaa säilyttää nykyisen viisumijärjestelyn vapauttamisen maan kanssa. Toivottavasti teidän mielestänne tämä kattavasti esitteli mietintöä, niin tarkistuksia varmasti on tulossa. Kiitos puheenjohtaja huomiosta, että sain esitellä mietinnön tänä vuonna. Kiitos kovasti. Kukan or speak for every problem. Herra Kukan. Kiitos puheenjohtaja. Nyt puhun kansanpuolen varjoesittelijänä. Ensinnäkin totesin, kuinka paljon arvostan herra Hauitin tekemää työtä ja hänen antaumustaan kun hän pyrkii edistämään Makedonian Eurooppa-integraatiota. Tekstiluonnos on oikein hyvä. Se on vain muutamia, mutta erittäin voimakkaita, selkeitä viestejä. Yleisesti ottaen mietinnön peruslinjauksen kanssa samaa mieltä ja tuon niin ikään vaatimusta, että neuvosto määräisi päivän, jolloin neuvottelut Makedonian kanssa aloitetaan ja että viipymättä tähän pitäisi päästä. Eli olen aivan yhtä turhautunut siitä, että viimeiset neljä vuotta ne on aina peräänkuljetettu samaisia asioita. Tämä mietintö tulee saamaan aikaan keskustelua tämän valiokunnan ulkopuolellakin. Uskon silti, että tällainen keskustelu on tarpeellistakin, jotta asiat saataisiin edistymään. Viime vuoden komission antamat suositukset pitivät mukanaan jo ajatuksen, että liittymisneuvottelut aloitettaisiin ja että neuvotteluita myötä vaikuttaisi myöskin siihen, että luotaisiin sellaiset olosuhteet, joiden yhteydessä voitaisiin ratkaista nimikysymys ja samalla parannettaisiin naapurisuhteita. Tätä ajatusta on tänäkin vuonna peräänkuulutettu. Ja kun otetaan huomioon se, kuinka vähän edistystä YK piirissä on saatu asian suhteen aikaan, nyt jäisi pohtia tätä mahdollisuutta täällä. Paremmin pitäisi tukea pyrkimyksiä ratkaista tämän kysymys välittömästi. Täytyy muistaa, että kun Makedonia tulee lähemmäksi EUta, samalla koetellaan EUn integraatiopolitiikan uskottavuutta koko alueella. Tässä suhteessa on aivan oikein huomauttaa, mitä riskejä ja kustannuksia aiheutuu siitä, mikäli maa lipuu päinvastaiseen suuntaan. Tämän vuoden alussa oli joitakin merkkejä tästä. Poliittinen kriisi nähtiin maassa. Tästä päästiin yli Fyylen, Hautin ja Pusekin myytävaikutuksella. Tämä osoitti kuitenkin, kuinka herkkä maan poliittinen tilanne saattaa olla Tämä täytyy pitää mielessämme ja rakentavalla tavalla suhtautua maahan ja sen pyrkimyksiin. Jälleen kerran painottaisin sitä, kuinka tärkeää on pistää täytäntöön parlamentaarisen tutkintavaliokunnan suositukset ja kuinka tärkeää pitää yllä vuoropuhelua hallituspuolueen ja opposition välillä. Tämä on erityisenkin tärkeää silloin, kun on kyse EU-kysymyksistä. EU on maan strateginen tavoite edelleenkin. Tai viitata myöskin ilmaisun vapauteen. Niin ikään oikeusvaltion periaatteeseen ja taistelun järjestäytyä rikollisuutta ja korvata vastaan. Näihin ongelmiin täytyy jatkuvaa syötellä ja ponnikkaammin puuttua. Olen myöskin samaa mieltä siitä, että enemmän pitäisi kiinnittää huomiota olemassa olevan oikeudellisen ja poliittisen puitekehyksen vahvistamisen täytäntöönpano, erityisestikin silloin kun on kyse korkean tason liittymisvuoropuhelusta ja sen tuloksista. Kiitoksia herra Hautille ja ilomielin jään odottamaan vielä yhteistyötä esittelijän kanssa. Kiitos puheenjohtaja. Uh, niin mielelläni puhun, vaikka en kyllä puheenvuoroa pyytänyt. Onnittelen ESRn puolesta demarikollegaa esittelijä Richard Howettia yleensä. Olemme kovin eri navoilla brittipolitiikasta, mutta tässä tapauksessa meillä välimme ei mahdu mitään. Jos puhutaan siitä, että Makedonian EU-liittymisprosessi täytyy vahvistaa, olen Makedonian ystäviä ja ulkoministerin tapaan tällä viikolla täällä Brysselissä olen ottamassa useaan otteeseen. Tunnen turhautumisen hallituksen taholla, kun koko ajan estetään ja turhautetaan. Kun ajatellaan sen haluaa aloittaa neuvottelut, se on ollut ehdokas maa melkein jo kymmenen vuotta taitaa olla. Laskut menee jo sekaisin. Veto-oikeutta on käytetty Kreikan taholta ihan siltä pohjalta, että Fyrom nimikysymys on auki. Ja kaikille muillekin kreikkalaisille tulkista on ihan ymmärtämätön. Olen kuitenkin ja lukenut, se on tasapuolinen. Tietysti onnittelen tehdystä työstä ja ponnistuksista Herra Posselt kysyi kommentista, joka esitettiin sitä, että Makedonia alkaisi keskustella Albaniasta. Oli vakava ongelma edellisen pääministeri Berishon Tatavan kommentteja, joita pidettiin kovin epävakauttavina alueella, mutta valitet, äh, onneksi ongelma on hälvennyt ja enää ei olla kuultu ongelmista tietysti, kun on otettu esille, niin myös kaksi pääpuolueryhmittymää parlamentissa ovat solmineet rauhan ja ovat edenneet kansallinen konsensuksen politiikkaa Makedonian osalta ja sen euroatlanttiset pyrkimykset huomioon ottaen. Kyse ei ole selkeästikään pelkästään EU-sta, myös NATO. He ovat myös turhautuneita siinä, että mitä sillä rintamalla on edistystä. Atenan kanssa jälleen kahdenvälisiä ongelmia nimestä ja todellakin toivon, että neuvosto painostaa kollektiivisesti Kreikkaa niin paljon mahdollista ja Makedonia myös, että päästään ratkaisuun nimestä, jonka molemmat ovat hyväksyä. Kuullaan huhuja eri muotoiluista koko ajan, jotka olisivat hyväksyttävissä molemmilla osapuolilla, mutta ei niistä ikinä tule kovin paljon. Ja toivottavasti joku nyt sitten voi vetää kanin hatusta ja saadaan nimen, joka tyydyttäisi kaikki osapuolet. Ja pääsisi kansanäänestyksestäkin läpi itse Makedoniassa. Mutta sen mutta, se, mutta tietysti mitä hallitus yrittää tehdä ja uudistuksia. Toivottavasti tänä vuonna päästään edistykseen ja erilaisiin asioihin Makedonian äh, ottelun aloittamisen tulevaisuusnäkymien suhteen. Part in a firearm debate without Greek participation. Niin, nimikeskustelua, mutta ilman Kreikan osallistumista. Herra Stier. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin ensinnäkin kiittää mietinnöstä. Tasapainoinen, tietorikas. Ensinnäkin olisin sanonut ykköskohdasta jotain, koska haluat, että neuvosto löysi lukkoon liittymisneuvotteluspäivämäärää, siis mutta olen kiitollinen monista muistakin kohdista mietinnöstäsi. Korruption torjunta, oikeusvaltioperiaatteen vahvistaminen, totta kai lehdistövapaus. Ehkä meidän pitäisi vielä lisätä jotain sinne siitäkin, että on tarvetta suojella ulkomaisia investointeja, lisätä näiltä osin läpinäkyvyyttä varsinkin jos ajatellaan julkisia hankintoja. olisin samaa mieltä esittelijän kanssa tarpeesta lisätä jotain 24 kohtaan. Eli miten Makedonian abortin laki aikanaan hyväksyttiin. Se ei kuulu meidän sarkaamme, ei muidenkaan kohdalla näin ole tehty, eli ehkä tämä ole oikea kohta mainita siitä. Kuitenkin kaikki muut kohdat mietinnössä ovat sellaisia, että ne eivät onnistu, ellei Makedonia saa lukkoiluotuja päivämäärä neuvottelun alkamiseksi. Tästä täytyy verrata siis neuvostoon. Edustaja Kirilov. Thank you, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Kuten täällä jo huomatettiinkin, minäkin haluaisin onnitella esittelijä. Hän on valtavasti ponnistellut tämän tekstin luomisen aikana. Hän on lukuisia kertoja vierot maassa käynyt vuoropuhelia ja pyrkii auttamaan kaikin mahdollisin keinoin tienteen edistymisen osalta. Itse olen tavalla tai toisella osallistunut lukuisiin keskusteluihin tämän mietinnön yhteydessä – ja myöskin kokoisen Makedonian naapurimaista. Ja minusta tuntuu, että tämä kaikki on nähty jo aiemminkin. Yleensä kun annetaan päätösauselma tämän jälkeen, maan hallitus reagoi tähän ja sanoi, että no joo, me ansaitsemme neuvottelun aloit kysymys tässä vain valittaa, mutta maa itse katsoo, että se ei ole syrjinyt mihinkään ja se on tehnyt parhaansa ja niin poispäin, niin poispäin. Näin poliittisessa elämässä ne tapahtuu. Tietystikin mietinnössä on mukana myöskin kritiikkiä. Kuten totesin, olisin kiittää esittelijää mietinnöstä, mutta normaali reaktio on erilainen. Kaikki on saatu, että kaikki on kunnossa ja me ansaitsemme neuvottelut, mutta nimikysymys on johtanut siihen, että mikään ei liikahda eteenpäin. Minun mielestäni tässä on meillä edessämme haaste, koska lukuisia kertoja olen yrittänyt selittää tätä asiaa. Mielenkiintoista kyllä, että nyt en kuule kreikkalaisten puheenvuoroa, mutta yleensä kun puhutaan tästä nimikysymyksestä, kaikki aina sanovat, että mi- miten voi olla mahdollista, että yksi ainoa nimi voi estää koko tämän prosessin. Ihmiset eivät tätä ymmärrä. Miksi tämä hallitus lukuisia vuosia on pitänyt kiinni kansasmisestä? pyrkimyksestä. Eivätkö ne nähneet, mitä Skopiassa on tapahtunut kaikki näiden, kaikki näiden monumenttien osalta? Vuonna 2014 tilanne ja Skopje. Kuinka paljon naapurin historia on manipuloitu? Mukaan luettuna Kreikan historiaa aina keskiajasta lähtien, aina Bulgarian nykyhistorian saakka. Tällainen meno vain jatkuu täysillä. Meidän täytyy kritisoida tätä ja kysyä, miksi te sorratte bulgaarilaisia, jotka sanot olevansa bulgaarilaisia ja asuvat teidän maassanne. Mikään ei ole muuttunut, mikään ei muuttu. Tietysti on täysin samaa mieltä tämän tekstin kanssa, mutta mitä tässä on kaikkien taustalla? Viime vuonna liittyy neuvotteluiden aloittamiseen, mutta sitten meillä onkin nyt uusi hallitus. Meidän kantamme kuitenkin sama kuin edellisenkin hallituksen aikana minun maassani. Tässä asetetaan perusvaatimuksia Makedonian puolelle. Ne on helppo pistää täytäntöön, mutta mietinnössä nyt lukee, että kolme kertaa on käytty hyvä kokous Makedonian puolella keskusteluta edelleenkin käydä, niin se pyritään aikaansaamaan vuoropuheluta ja keskustelua, mutta mitään ei tapahdu. Voin antaa yksinkertaisen esimerkin. Kun on kyse historiallisista tapahtumista ja henkilöistä, meidän kantamme on ollut erittäin rakentava. Ei, mikään ei ole muuttunut. Sanotaan, että ei sinne mitään. Juhlitaan kaikkia näitä tapauksia, kaikkia näitä henkilöitä Makedonian puolella. Makedonialaiset kieltäytyvät. He eivät kerta kaikkiaan suostu tällaiseen. Tässä on nyt se, tässä on nyt se asia, mistä kenkä porestaa. Alutapa neuvottelut tai ei, tässä sanottu, että kolme kertaa on ko- koonnuttu ja voidaan kokoontua vaikka 40 kertaa, mutta meistä tuntuu siltä, että hallit- vastapuolen hallituksella ei mitään halua ryhtyä kompromissiin. Mitä nimikompromissiin tulee? Antaa kreikkalaisten puhua tästä asiasta, mutta tällainen kansaismielinen asenne on hyvin syvän ja vakaa. Ihmiset perustat maineensa sille, että ovat Bulgariaa vastaisia. 40-50 vuotta he ovat ratsastaneet tällä kortilla. Makedoniassa ei ole tällaista dominoivaa poliittista puoluetta. Ja tietystikin voidaan luoda uusi kansakunta ja rakentaa kansakuntaa, mutta miksi tämä täytyy tehdä niin, että jatkosti muodotaan bulgaarialaisia? Tämä on se ongelma, me kohtaa meidän kansalaisiamme jatkuvasti. Hallitus saattaa muuttua, mutta asenteet eivät muuttu. Mahdollisesti tilanne saattaa jatkossa olla vielä monimutkaisempi. Sen vuoksi meidän poliittinen ryhmämme sanoo, että meidän täytyy edelleenkin jatkaa asioiden selittämistä ja selvittämistä sekä kreikkalaisten että bulgarialaisten että makedonian kansalaisten pitäisi ymmärtää nämä ongelmat. Nämä ovat poli- kyse on poliittisista asenteista korkealla tasolla. Siellä jatkuvasti vain pyritään pistämään kapulita rattaisiin ja ratsastajan jatkuvasti tällä kansallismielisellä kortilla. Kommentoimme mikrofonia. Shorter than you expect. Uh, for one very simple reason. Niin, yksi yksinkertainen syy. Bulgarian kollegan Kirilovin esittämä kanta on samanlainen kuin minunkin, mutta lisään tärkeitä yksityiskohtia niin muuten, jos Albania olisi parlamentissa unionissa, niin olisi, ette olisi olleet yllättyneitä, että kreikkalaiset, bulgarialaiset, ehkäpä niin olisivat, sama, siis olisivat samanlaiset Makedonian voimasta asiasta. Sitten myös ortodoksen kirkon asia, albanialaiset, historiassa ongelmia kreikkalaiset, nimiongelma ja bulgarialaiset. Niin miksi? tämä nyt sitten tapahtuu täällä pol- siis Balkanilla, siellä kolkalla. Koska kyseessä on hyvin uusia nuori kansakunta ja hyvin nuori valtio. Muuten kansakunta ja valtio 1944 elokuussa perustettu miten toimitaan tulevaisuudessa. Tietysti tuetaan Makedonian yhteiskunnan pyrkimyksiä, ja olen samaa mieltä esittelijän kanssa, että he meidän huomiomme ja tukemme ansaitsevat, ja osaamisemme, jotta he voivat valmistautua liittymiseen EU-hun. Mutta että ollaan kovin sisukkaita antamaan neuvoja heille. Ensinnäkin olkaa järkeviä, älkää provosoiko naapureita. Tämä idea, että aletaan avata kappaleita, erityisesti 24-23. Niin miten voidaan olla varmoja, että he täyttävät näiden neuvottelukappaleiden vaatimukset neuvotteluprosessin aikana, jos he eivät täytä yksinkertaisintakaan vaatimusta niistä kohdista, jotka on otettu mukaan jo aiempi päätöslauselmiin ja kertomuksiin. Yksi kohdista esimerkiksi sanoo, että heidän täytyy tehdä parhaansa osallistumaan yhteisen historiallisen pohjan juhlimiseen. Ryhmä bulgarilaisia albanialaisia kutsutaan heidän maaperilleen, kun järjestävät seminaarin, kun on Ohrid Deberin 1913 kansannousu Serbian ähm, miehitystä vastaan. No Skopjassa oli boikotti vastauksena. Muutama päivä myöhemmin Makedonian tiedeakatemia järjesti vaihtoehtoseminaarin. Nyt jos tätä linjaa noudatetaan, niin tietenkään he eivät täytä sitoumuksiaan, joita heillä on parlamenttia kohtaan, niiden suositusten puitteissa, jotka ovat jo hyväksytyt päätöslauselmat jotka on jo hyväksytty ja annettu heille tiedoksi ja näiden päätöslaslimien kohdat. Sen vuoksi en olekaan niin rohkaistunut, että neuvottelukappaleiden avaamiset johtaisivat siihen, että he täyttäisivät kaikki vaatimukset. No viimeinen kohta. Kohdassa 15 voidaan lukea siitä, joka on niin kutsuttu väestörekisteri. Niin. Tarvitsen apuanne. Puhutaanko siitä, että se olisi vaihtoehto väestölaskennan korvaamiseen? Väestölaskennasta kun luovutaan ikuisesti ja luotetaan siihen, että rekisteröidään missä, poliisilaitoksillako kansalaiset rekisteröidään vai kunnissa. No, tämä on aika hauskaa. Sanotaanpa suoraan, että väestölaskenta on mahdotonta suorittaa Makedonissa koskaan. Sanotaan nyt diplomaattisesti Äh, taloussyistä, mutta jos sanotaan, että rekisteröinti ei toimi, täytyy olla vaativampia tässä ja sitkeitä. Kiitos. Puheenjohtaja puhuu ilman mikrofonia. En tiedä, miksi te nyt epäilette tällaista. Nyt pitäisi tämä Makedonian lyttääminen lopettaa. Jokaisella maalla on tietyt hyvät edistysaskeet, jotka on saatu aikaan. Makedoniassakin on tapahtunut edistystä. Silloin parhailta vähemmistön oikeudet taattuina koko Balkanin alueella. Ja koko alueelle on annettu ehdokas asema. Eurooppa-neuvosto näin päätti. Sikäli nyt ei voi olla kyse siitä, etteikö neuvotteluita voitaisi aloittaa. Mimin kysymys tässä on kiperä kysymys. Tämän tietää komission neuvosto ja parlamentti. Parlamentti on lukuisia vuosia suurella enemmistöllä vaatinut sitä, että neuvottelut aloitettaisiin. Ja sanon tämän nyt aivan selvästi. Mikäli joulukuussa Eurooppa-neuvosto ei päätä aloittaa neuvotteluita, mutta Serbian kanssa aloitetaankin neuvottelut, niin silloin syntyy tai vahvistuu sellainen mielikuva Balkanilla, että EU ei ole oikeudellinen yhteisö, joka noudattaisi objektiivisia kriteereitä, vaan pikemminkin täällä mielivalta hallitsee ja jos joku haluaa pistää kapotorattaisiin, hän saa tahtonsa läpi huolimatta siitä, ovatko toimeet oikeutettuja vai eivät. Tämä on se selkeä viesti, mikäli Makedonialle ei anneta samaa asemaa. Meitä ei tietysti pitää kiinni kriteereistä, mutta Makedonia noudattaa kriteereitä paremmin kuin suurin osa muista maista, joista tänäänkin on puhuttu ja joista tullaan puhumaan vielä Balkanin maiden osalta Minusta on suorastaan skandaali se tapa, jolla tätä maata on kohdeltu. Ja olen erittäin huolestunut siitä, että tällä saattaa olla epävakauttava vaikutus. Kirilov viittasi tässä, että kyynisyyden huippu olisi sanoa, että Makedonian hallitus on tässä syypäinä. Pikemminkin totesin, että hallitus ei voi tehdä mitään niin kauan kuin tällainen mielivalta EUnkin puolella vallitsee ja myöskin mitä NATOon tulee. Ja sitten muutama lyhyt loppuhuomio. Kollega Stierille toteaisin, että abortti ei kuulu tähän mietintöön. Tämä ei liity EUn lainsäädäntöön. Tämä on toissijaisuusperiaatteen alaisuutta kuuleva asia. Toiseksi historiasta, kun on kysymys. Ei historiallisia kysymyksiä voi noin vain ratkaista. Kun tarkastellaan Tsekin tasavaltaa, kollega Rutschek nyt ei ole tosin paikalla, neuvotteluprosessin yhteydessä Brahan ulkoministeriö toimia suuri joukko ihmisiä. Karkotettiin mukaan luottaen minun vanhempani ja isovanhempani. Tänä päivänä kuitenkin Tsekin tasavalta ja Saksa ovat pystyneet keskustelemaan näistä kiperistä historian kysymyksistä, mutta tämä on mahdollista vain ja ainoastaan, mikäli tehdään naapureiden kanssa hyvää yhteistyötä. Sitten vielä lopuksi. Makedonian ulkopolitiikka on yhteistyöhön pyrkivää politiikkaa. Tässä täytyy muistaa Ivanovin, presidentti Ivanovin aikaansaama prosessi. Makedonia, Albania, Kosovo ja Montenegro tapasivat visegrad maiden tekemän yhteistyön tavoin. Ne maiden presidentit tapasivat, pyrkivät yhteistyöhön tällaisella tavalla, mitä viimeisten puheenvuorojen yhteydessä tehtiin, ei voi kerta kaikkien käsitellä tätä kysymystä. Nämä puheenvuorot eivät ole asianmukaisia. Kiitoksia paljon. Tämä on tätä samaa tarinaa kuin ja ennenkin, mutta mitä enemmän ärtyy niiden kesken, jotka ovat jo mukana kerhossa, esimerkiksi Kreikkaa ja Bulgariaa, kun tarkastelee. Ja sitten kun ulkopuolella on Albania, niin sitä pahempi näiden ulkopuolisten maiden kanssa kannalta on se, mitä enemmän unionin sisäpuoliset maat täällä kiistelevät. Nyt voin antaa vielä kollega Hautille puheenvuoron supersuositusten täysimittainen täytäntöönpano niin poispäin ja vähemmistön oikeudet, niihin täällä viitattiin. Kuten Posselt aivan oikein totesi, tämä on hyvä kompromissi. Nyt minua olen kyllä huolestunut täytäntöönpanosta. Sopimus saattaa olla hyvä, mutta miten se pistetään täytäntöön? Pitäisikö kenties vielä selvittää näitä kysymyksiä? Me tässä pistämme hieman päätämme pensaaseen ja kysymys kuuluu, miten tilanne kehittyy, kun ihmiset lähettävät oman identiteettiään ja Makedonian enemmistö hyvin intensiivisesti pohtinta kysymyksiä. Entä sitten tämä kolmas osa maan kansalaisista, jotka kuuluvat vähemmistöön, eivätkä samaistu tähän saman identiteettiin kuin valtaväestö? Tämä on tärkeä kysymys maan vakauden kannalta. Tällaisia kysymyksiä täytyy vastata tavalla toisena. Nyt äh, arvon esittelijä, olkaa hyvä. Kolme minuuttia ilmeisesti aikaa. Ihan nopeasti kiitos hyvästä kattavasta keskustelusta. Kiitos herra Kukan hyvästä yhteistyöstä, varsinkin meidän kesken, mutta myös ryhmiemme kesken. Mielestäni tästä on ollut valtavasti hyötyä. En suoraan maininnut herra komission jäsenen Fyylenin näkemyksien nimiasiasta. Olen samaa mieltä, että täytyy miettiä, miten se liittyy ja neuvotteluihin. Todellakin uskottavuus takapakin ottaminen, niin kuin molemmat vielä tätä tuomme esille, niin ehkä se vielä vahvistaa sitä, mikä on parlamentin kanta. että Hännök, tuskin kumpikaan meistä taida tupakoida, mutta tässä kyllä puhuttiin kyllä tupakkapaperista, mutta kiittin, kiitäisin näitä kuitenkin siitä, että ymmärrän toki ongelmat myös kielenkäytön osalta. Jos joku ei ymmärrä tätä, niin kyllä tiedän, että tässä on syväljuurtuneita käsityksiä, jotka estävät meitä pääsemästä eteenpäin. Kyllä on meidän velvollisuutemme, ja nyt en tietenkään, tietenkään osoita syyttävää sormea kehenkään suuntaan, mutta meidän täytyy jotenkin pystyä ymmärtämään, miten syvästi he ajattelevat tästä. Mitä tulee 24 kohtaan ja lisääntymisterveyteen, niin olen ollut hyvin tarkkana tässä, että en sanonut lakia hyväksi tai huonoksi. Olen samaa mieltä kyllä siitä, että ei tämä kuulu meidän reviirillemme. Siksi olin hyvin tarkka sen muotoilemisessa. Käytin sitä vain esimerkkinä siitä, että parlamentin täytyy noudattaa myös yleissopimuksia ja parlamentaarista demokratiaa sitä eivät noudattaneet. Tämä on vain esimerkki siitä, että kyllä täytyy vahvistaa parlamentaarista demokratiaa näiltä osin. Eli toivon, hyväksytte tämän asian. Ehkä voidaan miettiä toistakin muotoilla yhdessä. Kiitos herra Kirilloville kollegalle ja ystävälle ystävällistä sanoista. Olen samaa mieltä siitä, että ihmisten välisiä yhteyksiäkin tarvitaan, se on tärkeää. Kun totesin, että hallituksen mukaan kaikki on ok, eivät he kyllä minulle näin sanoa. He ymmärtävät haasteet, olemme käyneet keskusteluja. Mitä te ja Cesko totesi, on no niin aika tässä rientää. Olen aivan samaa mieltä siitä, että provokaatio ei auta yhtään. Olen toistanut tätä myös maassa koko ajan. Kollegoilla ja ystävillä täällä olen myös sitä inttänyt. Sanoisin kuitenkin, että mitä minä sanon tapaamisten hengestä ja edistyksestä, kyllä heistä heistä oli sitä, mitä Bulgarin lähettiläs sanoi. Mutta hän on vahvistanut hyvän ilmapiirin neuvottelussaan. Totta kai on mielipideeroja. Ajatellen hallitusta Makedoniassa ja sitten Bulgariassa. Eli on hyvin vaikea heidän päästä yksimielisyyteen. Siksi minä vetoan bulgarilaisiin ystäviin Makedonian hallitukseen, että pikkuhiljaa rakennetaan vuosi vuoden perään yhteisymmärrystä. Mutta Bulgarian kollegoille kuitenkin toteaisin, että saimme viime kerralla aivan suhteettoman suuria tarkistuksia. Ehkä voimme tehdä yhteistyötä sen takamiseksi, että kun tarkistuksia tulee, että ne ovat oikeassa suhteessa. me tullaan rakentamaan kielenkäyttöön, että jotain myönteistä saadaan aikaan, jos jotain teidän mielestänne ei ole huomioitu. Mutta totta kai me olemme valmiita jatkamaan tältä pohjalta. Herra Otsefin ajatus siinä, että me olemme vain vetoamme, että se on helppoa panna. Minä olen tässä peräänkuuluttanut mutkikkaampiakin asioita. Pari sekkaa vielä, herra Posselt. Olen aivan samaa mieltä kanssanne siitä, että täytyy miettiä tätä harkitsevasti. Herra Brock, puheenjohtaja Brock. Sanoit, että entiset mietinnöt ovat hyviä esimerkkejä myös siitä, että on huomioitu kattavasti kysymykset. Mainitsitte, että paikalliset tahot ovat mukana myös puitesopimuksen täytäntöön panemassa, että annetaan voimavaroja myös sitä varten. Tarkistukset varmasti vielä täsmentävät tätä toista vaihetta puitesopimuksessa niin, että voidaan saada päätöksen myös uudelleen tarkasteluun ja sitten aloitetaan ratifiointi. Olen samaa mieltä huolen kanssa näiltä osin. Toivottavasti kun päästään käsiksi lopulliseen tekstiparlamentissa, että se myös näkyy siinä. Siinä saatte henkilökohtaisen tukeni. Kiitoksia teille ja kaikille kollegoille yhteistyöstä. Herzlichen Dank. Wir haben die Kiitos. Määräaika on 10. joulukuuta kello 18. Tarkistusten jättämiselle. Tämän esityslistan kohdan käsittely päättyy tähän ja voimme siirtyä seuraavaan. Iloitsen siitä ja iloitsen erityisesti siitä, että voin toivottaa tulleeksi komission jäsenen Georgievan. Olen iloinen, että hän on löytänyt tiensä tänne että voimme järjestää kokouksen kehitysyhteistyövaliokunnan kanssa. Erityisesti tervetuloa Evo Jolie, joka on yhteispuheenjohtaja. Mehän tiedämme Georgievalta, että kun vastaatte humanitaarisesta avusta ja kriisireaktioista, niin teillä näinä aikoina kovasti työtä kun ajattelen Filippiinien syklonia, Syyrian tilannetta, Keski-Afrikan tasavallan suurta kriisiä, niin ovat vain muutamia teemoista. Niin tulee erityisen selväksi, kun näkee, että miten paljon on kuolleita Syyriassa 140 000, miten paljon on pakolaisleireillä Syyrian ulkopuolella ja miten paljon on sisäisiä pakolaisia Syyriassa. Ja mikä on humanitaarisen avun osuus, niin tässä tarvitaan kovasti organisointia, mutta myös rahaa, jota täytyy asettaa saataville. Ja siitä syystä olen kiitollinen teille, että esittelette meille ongelmat. missä näette, että on toiminnan tarvetta. Mutta tämä on tietysti myös poliittisen vakauden tai epävakauden kysymys kaksinkertainen ongelma, humanitaarinen ongelma ja strateginen ongelma. Joten tätä taustaa vasten uskon, että molemmat valiokunnat ja kyllä pitävät työtänne kovin tarpeellisena ja työnne saa vastakaipua. Ennen kuin komissio sen saa puheenvuoron, niin herra, Rova saa sitä ennen puheenvuoron. <coughs> Kiitoksia, hyvä Georgieva. Olen iloinen, että olette täällä tässä yhteiskeskustelussa Neven ja Afetin kesken Syyriasta ja Keski-Afrikan tasavallasta. Kuten tiedätte, me olemme käyneet näistä keskustelua myös meidän valiokunnassamme. Tilanne on vain huonontunut, siksi nyt malttamattomana odotan teidän tilannekatsaustanne. Erityisen huolestunut olen vaikeuksista tai mahdottomuudesta ajatellen humanitaarisia työntekijöitä päästä väestön pariin antamaan humanitaarista apua. Totta kai tämä apu on välttämätöntä. Osa maasta on siinä kunnossa, että nälkää käytetään sotaa aseena, kun tämä on ikään kuin unohdettu kriisi, tämä Keski-Afrikan tasavallan tilanteen. Siellä kapinallisryhmittymä kaatoi viime keväänä hallituksen ja tasavalta ja sen viisi miljoonaa asukasta joutui äärimmäiseen köyhyyteen, kehityksen luottamattomiin. Kyse on todellisesta humanitaarisesta kriisistä. Minä tiedän, rouva komission jäsen, miten te olette pyrkineet mahdollisimman hyvin hoitamaan tätä kriisiä. Siitä olen kiitollinen. Sitten vallankaapauksen viime vuoden lopulla Euroopan unioni on alueellisesti ja kansainvälisesti pyrkinyt vakauttamaan maata ja sen hallintoa. Ponnistelut valitettavasti eivät ole olleet riittäviä. YK, Yhdysvallat, Ranska tänä päivänä ovat nyt sanoneet, että kansanmurhan vaara on kovin lähellä. 20 vuotta Ruandan jälkeen meidän täytyy estää tällainen kansanmurha Afrikassa ja yrittää saada aikaan poliittinen ratkaisu. 5000 YK-sotilasta on sinne jo viety. Ranska on siellä tärkeässä asemassa ja voi lähettää 100 1500 sotilasta. Jos näin voidaan saada aikaan poliittinen ratkaisu kriisiin, niin näin ei voida puuttua kuitenkaan ongelman ju- juuriin, äärimmäisen köyhyyteen – nyt tarvitaan uutta kehitysohjelmaa tasavaltaa varten, jotta voidaan vahvistaa meidän tukeamme demokratialle, joka olisi vakaa, ja näin voitaisiin ihmisten elinoloja kohentaa tuossa maassa, joka on kuitenkin 180 inhimillisen kehityksen listassa 187 maasta. Hyvät kollegat, Keski-Afrikan tasavallassa on nyt hätä poliittinen ja humanitaarinen. Euroopan unionin toimi ei pelkästään saa unohtaa muitakaan kriisejä Filippiineillä tai missä tahansa käydäänkin Syyriassa yhtä lailla kuin Keski-Afrikan tasavallassa. Tässä on kuitenkin vaarana myös kansanmurha. Siksi meidän täytyy tehdä kaikkemme sen välttämiseksi ja kiireellisesti Komission jäsen haluaisin toivottaa teidät vielä kerran tervetulleeksi. Olen aivan varma, että keskustelu on rakentava. Olkaa hyvä, Rova Georgieva. Uh, thank you very Kiitoksia paljon herra Brockille ja Rova Jolille tämän keskustelun alustamisesta. Kyse on Syyrian kriisistä ja Keski-Afrikan tasavallan kriisistä. Kyse on kahdesta maasta ja kahdesta konfliktista, jotka monella tavalla ovat hyvinkin erilaisia keskenään. Syyriassa on meneillään viime vuosikymmenien kaikkein pahin humanitaarinen kriisi. Media on hyvin paljon keskittynyt siihen, mitä tuossa maassa on tapahtunut ja toisaalta Kyseessä on Keski-Afrikan tasavalta, joka on malliesimerkki unohtuneesta kriisistä tai unohtusta maasta. Nämä kaksi maata ja kaksi kriisiä omaavat joitakin yhtäläisyyksiäkin, kun tarkastellaan suuruusluokkaa. Syyrian osalta yli 10 miljoonaa ihmistä tarvitsee tänä päivänä humanitaarista apua. Ja kun on kyse Keski-Afrikan tasavallasta, 4,6 miljoonasta asukkaasta 4,6 miljoonaa on joutunut konfliktin kouriin. Ja saattaa olla, että Keski-Afrikan tasavallan tilanne eskaloituu ja vaikuttaa koko alueen vakauteen. Toisaalta voimme ottaa opiksemme Syyrian osalta siitä, mitä tapahtuu, mikä kansainvälinen yhteisö ei puutu pelin riittävän ajoissa. Ennen kuin menen yksityiskohtaisemmin käsittelemään näitä kahta aihetta, koska herra Brokko mainitsi Filippiinit ja pyörimyrsky, hirmumyrsky Haija, niin sallin, että hyvin lyhyesti puhun myöskin tästä aiheesta. Kyse on erittäin dramaattisesta tilanteesta, luonnon katastrofista maassa. Tämän katastrofin yhteydessä EU toimi hyvin nopeasti, ripeästi avokätisesti ja erittäin hyvin koordinoidulla tavalla. Vierailin Taklobanissa marraskuun 16. päivä ja sen lähialueilla pyörämyrskyn alueella ja pienen helikopterin avulla lensimme katastrofin yläpuolella. Näkymä oli kammottava. Näimme, mitä pyörimyrskyt jäänyt jäljelle. Ja sitten lähialueet, joita pyörimyrsky oli tuhannut, näimme siellä paratiisin ja helvetin. Tilanne verrattavissa Haitin katastrofiin tai tsunamiin. Tunsin suurta myötätuntoa asukkaita kohtaan, koska tämän katastrofin seuraamukset ovat olleet niin suuria, että ihmisillä on vaikea ollut toimittaa apua me eurooppalaiset olemme osoittaneet jälleen kerran, kuinka sitoutuneita olemme osoittamaan solidarisuutta muita kansakuntia kohtiin kaikkein vaikeimpina hädin, hädän hetkinä. Lauantaina katastrofia seuraavana päivänä ensimmäiset EUn avustuserät tulivat jo paikalle Filippiineille. Sunnuntaina tehtiin kaksi päivää siis katastrofin jälkeen tehtiin yksi suurimpia rahaa rahan käyttöön liittyviä päätöksiä Taklubanin alueelle mentiin kolme päivää katastrofin jälkeen. Ensimmäinen kansainvälinen lääkintäryhmä ja vedenpuhdistuslaitos, johon liittyi myöhemmin saksalainen lääkintäryhmä, meni paikalle. Yli 120 miljoonaa euroa on annettu rahoitusapua Euroopan unionin tasolla, jäsenvaltiot ja EU yhteensä, ja 15 maata on antanut aineellista apua ja lähettänyt paikan päälle avustusjoukkoja, jotka toimivat erittäin koordinoidulla tavalla katastrofialueella. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun reagoimme tällaiseen tilanteeseen silläkin, kun tämä ERCC-katastrofi koordinaatiokeskus perustettiin. Me pystymme toimimaan erittäin koordinoidulla tavalla, erittäin näkyvästi niin ikään. Me pystymme välttymään siltä, että jotkut saivat apua kaksi kertaa, jotkut eivät saaneet apua laisinkaan. Tältä vältyttiin. Te tulette eri jäsenvaltioista. Meillä on tila- tilaisuus sanoa nyt kansalaisille, että me olemme aina paikalla silloin, kun meitä tarvitaan. Tai täytyy antaa tunnustusta, mutta mennäkseni nyt varsinaiseen aiheeseen, eli Syyrian ja Keski-Afrikan tasavaltaan. Kun tarkastellaan poliittista kontekstia. Tehän tiedätte, että Geneve 2 on määrätty päivämäärä 22. tammikuuta kokonaan toiseen otteeseen Genevessä. Me toivomme todellakin, että humanitaarinen yhteisö tulee toimimaan asiassa ja pystymme luomaan tietä kohti rauhaa. Mutta samanaikaisesti tiedämme hyvin, että vaikka Geneve 2 onnistuisikin tavoitteissaan, humanitaariset seuraamukset ovat niin valtaisat, niin dramaattiset, että kestää vuoden 2014 loppuun, kenties vuoteen 2015 saakka, ennen kuin pystymme tämän kriisin humanitaariset seuraamukset hoitamaan. Olemme erityisen huolissamme kolmesta seikasta. Ensimmäinen niistä on seuraava. Se vaikutus, joka kriisillä on ollut Syyrian sisällä ja ihmisten tilanne, ihmisten, joiden tilanne on heikentynyt, avun saaminen perille on erittäin vaikeaa. Syyrian pääsyn ongelmat vain pahentavat ongelmaa. Humanitaarinen yhteisö uskoo, että mikäli edisty, merkittävä edistystä ei saada aikaan sen osalta, että Syyrian sisällä päästään auttamaan ihmisiä, seuraamuksena on se, että yhä useampi kansalainen ja lapsi kuolee turhaan. Mutta ei pelkästään tämä oli seuraamuksena, vaan lisäksi kriisin laajentuminen naapurimaiden suuntaan saattaa lisääntyä. Ja kärjestö, olemme erityisen huolissamme siitä vaikutuksesta, joka kriisi on kaikkein haavoittavaisumpiin ihmisiin, naisiin ja lapsiin ja vanhuksiin. Ja mitä lapsiin tulee, Todellisuus on erittäin ikävä. Saattaa olla, että Syyriassa tapahtuu sama, mitä tapahtui Somaliassa. Kokonainen sukupolvi saattaa kadota, radikalisoitua. Kokonainen sukupolvi on menetetty sukupolvi. Lapsikuolisuus vain kasvaa. Lapsia ammutaan, mutta he kuolevat myöskin sairauksista, jotka voitaisiin hoitaa. He kuolevat myöskin nälkään mutta heillä ei myöskään mitään mahdollisuuksia, ei mitään tilaisuuksia maassa, jossa ennen oli ilmainen koulu taattuna kaikille. 97 prosenttia pojista ja 95 prosenttia tytöistä kävi koulua. Nyt 2,5 miljoonaa lapsia, lasta ei pääse enää kouluun. Pakolaisia on tällä hetkellä 2,2 miljoonaa. Kaksi kolmasosaa koulukäisistä lapsista on tällä hetkellä ilman koulutusta. Kolmanneksi olemme erittäin huolissamme kriisin kerrannaisvaikutuksista, erityisestikin kriisin levimisestä Libanonin ja Jordanian epävakauttava vaikutus, joka tällä maalla on, tuo mukana ikäviä seuraamuksia näiden maiden kansalaisten, mutta myöskin Euroopan kannalta katsottuna. Olemme arvioineet, että pakolaisten määrän kasvu, mikäli Libanonin valtio romahtaa, saattaa. Nyt täytyy koputtaa puuta toimme tietystikin ja rukoilemme, että näin ei tule käymään, mutta tämä saattaisi johtaa siihen, että pakolaisaalto, joka kohdistuu Eurooppaan, tulee olemaan todellisuutta. Nyt on nähty, mitä vaikutusta Euroopan kannalta tilanteesta on, oman maani Bulgarian kannalta mukaan luettuna. Pakolaisten määrä, jotka tulevat rajan yli, on kasvanut merkittävästi. Antin Guterres vieraili Bulgarissa hiljattain pakolaisasioiden korkea valtuutettu. Hän kävi maassa varmistamassa, mikä tilanne on. Komissaarin kanssa myöskin keskustelun asiasta ja UNHCR kauttakin on pyritty varmistamaan, että Bulgaria pystyy ottamaan vastaan pakolaista. Ja kun tarkastelemme tulevaisuutta, mikä ennuste on? Valitettavaa kyllä, en voi kertoa teille, että tulevaisuus olisi kovinkaan ruusuinen. Meillä ei ole vielä merkittäviä parannuksia, jotka olisi saatu aikaan tilanteeseen. Tilanne on pikkuhiljaa huonontunut. Tilanne vain heikkenee, mutta hitaasti tai sitten tilanne heikkenee hyvinkin nopeasti, pahenee nopeasti, joko siksi, että Syyrian sisällä tapahtui jotakin odottamatonta, tai siksi, kuten mainitsin, kerrannaisvaikutuksia saatetaan nähdä Libanonissa. Ja pakolaisia virtaa Libanoniin yhä enemmän. Tämä vaikuttamaan tilanteeseen. Vuonna 2014 tarvitaan valtava määrä humanitaarista apua. Kysymys kuuluu, mitä me voimme tehdä tilanteen osalta. Meidän toimimme keskittyvät neljälle pilarille. Ensimmäinen niistä on se, että edelleenkin kerätään tarvittavaa rahaa, jota voidaan auttaa ihmisiä Syyrian sisällä ja naapurimaissa. Olemme antaneet toistaiseksi kaksi miljardia euroa avustuksena suurin piirtein puolet Syyrian sisällä humanitaarisen apuun eri tarkoituksiin ja puolet avusta on annettu naapurimaille. Mukaan luettuna tuki, jota on annettu libanonilaiselle ja jordanilaiselle yhteisölle, joka ottaa vastaan pakolaisia, auttaa heitä ja auttaa lieventämään pakolaispainetta. Meidän täytyy tehdä vielä enemmän. 18. joulukuuta järjestetään Brysselissä kokous, jonka tarkoituksena on saattaa liikkeelle muutkin toimijat ja meidät yhteistuumin keräämään rahaa vuodelle 2014. Tuo kokousta merkittävä avun tarve on valtaisa. Toiseksi keskitymme hyvin pitkälti siihen, että peräänkuulutamme sitä, että voimme toimia eturintamassa ja vaatia sitä, että ne kaikki ne, joilla on mitään mahdollisuutta vaikuttaa taisteluihin maan sisällä, joko hallitukseen tai opposition. Kaikkien pitäisi pyrkiä vaikuttamaan tilanteeseen ja kumpakin osapuolteen. YK on päätöslauselma on tässä taustalla, mutta meillä on, meillä on presidenteiltä saatuja lausumia, mutta ei mitään tämän konkreettisempaan. Täällä ei mitään merkitystä tavallisten kansalaisten kannalta, mikäli emme pysty millään tavalla auttamaan heitä. Kolmanneksi, me pyrimme pohtimaan tapoja, joilla me voimme tehokkaammin koordinoida avustuksen avun perille menoa, täytäntöönpanoa. YK, humanitaarinen yhteisö, toimet yhteistyössä. Lisäksi on perustettu korkean tason kontaktiryhmä, yhteysryhmä, joka pystyy kokoamaan yhteen tuon alueen maata mukana myöskin YK turvallisuusneuvoston pysyvät jäsenet, Euroopan unioni ja muut toimivat. Me pystymme, pyrimme yhteisenä rintamana toimimaan ponnisteluissamme. Tässä yhteydessä pyrimme lisäämään myöskin sitoumustamme. Olemme pohtineet, että tämä meidän virastomme, edustustomme, meillä oli edustustomme Damaskoksessa, se on nyt avata uudelleen sen jälkeen, kun se oli suljettu. Lisäksi pyrimme toimimaan johtajan asemassa, kun me pyrimme puuttumaan tähän ongelmaan, joka liittyy tähän kadotettuun sukupolveen. Me teemme työtä näiden miljoonien lasten puolesta. UNICEFin yhteydessä meillä on No Lost Generation-aloite, jonka tarkoituksena auttaa lapsia, mutta myöskin suoraan sanottuna taata myöskin meidän oma turvallisuutemme, mikä Syyrian nuoriso radikalisoituu. Tämä nuoriso ei tule rakentamaan maata uudestaan, vaan pikemminkin se tulee luomaan lisää turvallisuusuhkia Euroopan kannalta katsottuna. Niin kuin aina, me luotamme teidän tukeenne, koska tehtävästä tulee erittäin vaikea ja tie tulemaan pitkä ja kivinen. Muutama sananen sitten Keski-Afrikan tasavallasta vielä. Kuten te mainitsitte, Rova Jolie, olen vierottu samassa kaksi kertaa tänä vuonna. Valeri Eimos oli ensimmäisen kerran mukana ja toisella kerralla mukana oli Ranskan ministeri Fabius. Kyseessä on maa, joka on todellakin jäänyt, on todellakin jäänyt unholaan. Se on poissa maailman silmistä hyvin pitkään. Maassa on ollut kriisi, mutta se on nyt muuttunut kriisistä tragediaksi sen jälkeen, kun maassa tehtiin vallankauppaus ja Seleka otti vallan koko maassa. Mitä näin vierailujen yhteydessä oli valtava ryöstelyaalto. Ihmiset piileskelivät pensaikossa ja tekivät satunnaisia hyökkäyksiä. Ihmisoikeusloukkaukset ovat suuren luokan toimintaa. Ihmiset tapetaan, raiskataan, kidnapataan, kirjoitetaan Pankin ulkopuolella, pääkaupunki, pankkihan on itsekin huonossa kunnossa, mutta pankin ulkopuolella, tai pankissa on jonkinlainen tunne kuitenkin siitä, että asiat ovat jollakin tavalla hallinnassa ja jonkinlaista järjestystä siellä valitsee, mutta pankin ulkopuolella hallitus on kadonnut, se loistaa poissaolollaan. Paikkoja ei, palkkoja makseta kuukausitolkulla. Pormestarit pakenevat bankiin, pääkaupunkiin. Tavallisten kansalaisten saamat palvelut ovat pelkästään humanitaaristen järjestöjen tarjoamia palveluita. Mitä muita palveluita ei ole. Olisinkin kiittää humanitaarista yhteisöä siitä, että se on pysynyt siellä erittäin haavoittavaisten ihmisten rinnalla auttamassa heitä huolimatta niistä riskeistä, joita heihinkin kohdistuu. Useita avustustyöntekijöitä on saanut surmansa viime aikoinakin. Ja kun tarkastelemme ongelman juuria, taustoja, se on vaarallisia tekijöitä. Ensimmäistä kertaa tämä maa on kokenut uskontokuntien välistä väkivaltaa. Ihmisiä on tapettu. Ministeri Fabius on puhunut suorastaan kansanmurhasta. Kansanmurhan riski on erittäin suuri. On täysin samaa mieltä kanssaan. Maa, jossa ihmiset asuvat rinnakkain ilman mitään taisteluta, on nyt jakautunut muslimeihin ja kristittyihin. Suurin osa selikan joukoista on muslimeja, suurin osa heistä ulkomaalaisia. Ja tämä uskontokuntien välinen taistelu, sitten kun se alkaa todenteolla, kuten tiedämme muistakin maista, on äärimmäisen vaikea lopettaa. Trendi on vaikea kääntää vastakkaiseksi. Ruonan kaltainen skenaario ei ole enää millään tavalla täysin hypoteettinen vaihtoehto Keski-Afrikan tasavallassa. Joten mitä me teemme ja mitä täytyy tehdä? Olemme EUn puolella dramaattisesti pyrkineet keräämään humanitaarista rahoitusta kokoon. Ja on todettu, että nyt ei ole kyse enää rahasta, vaan kyse on ihmisistä. Päteviä ihmisiä tarvitaan paikan päälle. Olemme täysin samaa mieltä siitä, että tärkein prioriteetti tuon maan osalta on turvallisuuden takaaminen. Ja turvallisuutta voidaan rakentaa vain ja ainoastaan, mikäli rauhanturvajien määrää merkittävällä tavalla lisätään tuossa maassa. Rauhanturvajia tarvitaan suojelemaan tavallisia ihmisiä kammuttavilta hirmuteolta. Rauhanturvajat auttavat myöskin meitä tekemään humanitaarista työtä, jotta voisimme paremmin auttaa ihmisiä. Toiseksi on äärimmäisen tarpeellista luoda poliittinen prosessi, joka johtaa vaaleihin ja tavanomaisten olosuhteiden palauttamiseen maassa. Meidän täytyy joka päivä kansainvälisellä tasolla ponnistaa tämän puolesta. Kansainvälisen yhteisön täytyy olla paikan päällä luomassa etenemissuunnitelmaa vaaleja varten, jotka pitäisi järjestää vuonna 2015 alkupuolella. Ja kolmas seikka on se, että meidän täytyy olla tässä nyt rehellisiä ja tunnustaa, että Keski-Afrikan tasavalta on ollut jo köyhän lapsipuolen asemassa liian pitkään, syötetty liian pitkään unohduksiin. Meidän täytyy nyt mahdollistaa se, että teemme pitkän aikavälin sitoumuksen tuon maan kehittämisen aikaansaamiseksi, koska kuten Rova Jolie totesi, kehityspolitiikka on paras tapa estää konflikteja ja katastrofeja. Lopuksi haluaisin vielä todeta, että haluan painottaa erästä erittäin tärkeää seikkaa. Kaikki ei ole vielä menetetty Keski-Afrikan tasavallan osalta. Vielä toivoa on, mikäli jatkuvasti ja rakentavasti olemme mukana yhteistyössä parantamassa tilannetta tulevien kuukausien ja vuosien aikana ulkosuhdehallinnon ja muiden kanssa olemme voineet tehdä hyvää yhteistyötä ja pyrimme nyt kääntämään maan tilanteen vastakkaiseen suuntaan. Lopuksi haluaisin todeta, että sitä taustaa vasten, miten me toimimme kriisin yhteydessä, meidän täytyy myöskin selkeästi pohtia, mikä on humanitaarisen avun asema tässä kokonaisvaltaisessa lähestymistavassa, joka on muodostumassa lähestymistavaksi teidän keskuudessanne lopuksi. In but out. Tähän kiteytyy meidän asemamme. Olemme kokonaisvaltaisella tavalla – arjonsa tilannetta ja auttamassa humanitaarista apua näitä eri planeetalla. Me olemme tällä planeetalla edelleenkin, mutta olemme out sikäli, että emme tee päätöksiä humanitaarista avusta sen pohjalta, mitkä ovat poliittiset olosuhteet maassa. Me pidämme kiinni puolettomuudesta, riippumattomuudesta. Tämä vastaa sen, että voimme mennä sellaisenkin paikkoihin, joihin kukaan muu ei todennäköisesti halua mennä. Olipa sitten kyse Pohjoismaalista tai Keski-Afrikan tasavallan maaseudusta tai Syyriasta. Pyrimme, pystymme näin toimimaan Syyrian sisäpuolelta käsin. Olen täysin vakuuttunut siitä, että en ole ensi vuonna enää komissaari, mutta siitä huolimatta uskon, että tämä Euroopan omaksuma lähestymistapa, in but out, on se, joka toimii niiden ihmisten kannalta, joita pyrimme auttamaan. Ja tämä aut- toimii myöskin meidän kannalta, kun niin me pyrimme toimimaan tällaisena pehmeänä vallankäyttäjänä soft power asemassa. Kiitos. become the commission of your country next time, uh, we have to consider. No, oletteko se, kuka teidän komissaarin sitten, teidän maan komissaari on ensi vuonna, niin tätä täytyy vielä pohtia. Voin ehkä puhua teidän hallituksen kanssa tästä asiasta. No, leikkisiksi ja Rovadi Keiser. Merci, monsieur le président. Je suis... Kiitos. Minäkin olen valmis puhua Bulgarian hallituksen kanssa, että saadaan pitää Georgia meillä. No, kiitos rouva Georgia kaikista ponnistelusta, jos sopii, niin minä keskittyisin maahan, jonka parhaiten tunnen, ei sen takia, että se nyt on näkyvämpi syrjää. Pari kolme asiaa. Ensinnäkin liittyen siihen, joka vaikuttaa ehkä vähän kautta, tilastotiedot sairauksista, kuolleista, pakolaisten parissa tai sisäisten pakolaisten parissa. Kun kävin maassa kolme viikkoa sitten ja Libanonissakin. Ja UNCHR komissaria tivasin häneltä näitä tietoja kuoleista myös Libanonissa, niin hän sanoi, meillä on ihan liikaa työtä, ei meillä enää ole aikaa tilastoja laatia. Minä pidin tätä aika kammottavana, koska me tiedän, että talvi on tulossa ja se tappaa yhtä lailla kuin sodan pommit. Eli nyt käsissämme on niin valtava humanitaarinen katastrofi, että tilastotiedot siitä, mitä tulee tapahtumaan, ovat olemattomat. Ja näin minulle on vastattu muuallakin. Eli haluaisin tietää, että vaikka meillä on tämä humanitaarinen katastrofi käsissämme, että meillä olisi jotain mahdollisuuksia kerätä tietoja nimistä lukumääristä, jotta nähtäisiin, mikä kehityskulku on, koska se voi meitä järkyttääkin vielä. Toiseksi totesin, että olette aivan oikeassa, kun totesitte, että humanitaarinen apu ei ole politiikkaa, se tulee sivussa. Nyt on tavallaan kolme kysymystäkin tässä. Ensinnäkin kemiallisten aseiden hävittäminen ja sitten toivoa siitä, että saadaan Geneve 2, että se johtaa johonkin, aina toivoa voi. Ja sitten humanitaarinen apu. No mitä tulee humanitaarisen apuun? Niin onko teillä, teillä yksiköllänne tänä päivänä mahdollisuuksia tarjota viisumeja Syyrialle? Miten mitkälle voitte toimia siellä? Ja koska vaikea on päästä maahan, niin mikä sitten estää sen? tilanne sinällään, hallitusko vai kapinalliset. Siellä on parikin eri kapinallisryhmää nyt Syyriassa, kun menee paikasta toiseen, niin kyllä siellä on käytävä vuoropuhelua kumpaisenkin kanssa. Tässä kysymys. Sitten vielä, mitä tulee talveen, niin teidän varoistanne haluaisin arvion kuinka pitkälle voimme vastata tarpeisiin. Kun olin siellä aika hiljattain, niin me keskustelimme ihmisten kanssa siitä, että mitä perhettä voidaan auttaa ja ketä ei enää voida, koska raha ei enää ollut. Ja sellaiset perheet taistelivat tästä, kun leirillä ei ollut mitään, koska heillä ei ollut edes pakolaiskomissaarin tarjoamaa apua tai mitä tahansa apua. Eli ne ovat ihan tällaisia täsmällisiä tietoon liittyviä kysymyksiä, mutta kiitoksia siitä kaikesta, mitä teette. Kiitos puheenjohtaja, kiitos. Minäkin haluaisin kiittää komission jäsen Georgievaa hänen ponnistelustani siitä, että tänne tuli myös kertomaan meille tilanteesta. Haluaisin esittää kaksi lyhyttä kysymystä. Ensinnäkin tiedän, että Euroopan unionin jäsenvaltiot ovat kaikkein tärkeimpiä avuna antajia Syyrian tragediassa, mutta haluaisin tietää, mitkä muut maat sitten auttavat. Arabimaat esimerkiksi, kaikkein rikkaimmat, Saudi-Arabia, Katar, auttaisivat yhtä lailla tilanteen selvittämiseksi. Sitten sen lisäksi, mitä tässä nyt on humanitaarinen katastrofi käsissämme, niin mitä mieltä olette tästä uudesta ilmapiiristä Venäjän ja Yhdysvaltain kesken, kun ajatellaan kemiallisen aseiden kysymystä? Ja sitten mitä Genevessä sovittiin pari päivää sitten Iranin osalta, niin ehkä se jollain tavalla auttaisi sitä, että voitaisiin saada tuloksia Genevessä Syyrian osalta, ehkä tammikuussa jo. Ehkä se helpottaisi tilannetta muutenkin, kun mainitsit toisena pääsyn maahan humanitaarisen avun antamiseksi, niin miten tämä vaikuttaa suurvaltojen mielialoihin avun, antamiseksi? Ja jos varsin Genevessä saadaan jotain aikaan, niin että humanitaarinen apu pääsisi perille. Thank you very much, uh, Commissioner, also for your... Kiitos komission Kolme kysymystä. Voitteko kertoa, että mikä teidän mielestänne on perustavanlaatuisin este, että saataisiin YK päätöslauselma turvallisuusneuvostosta eh, humanitaarisesta avusta ja sen saatavuudesta? Voitteko sanoa jotain enemmän turvallisuusolennaisesta avustustyöntekijöille Syyriassa sekä ottaen huomioon eh, näiden kapinallisten ja hallitusten väkivallan ja mitä odotatte kakkoselta humanitaarisella rintamalla Odotatko jotain muuta? Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Rova Georgieva, in but out on periaate, jota arvostan suuresta, mutta kuunneltuani kollegoitani ja kun tarkastan omia kysymyksiäni, tämä on vaikea toteuttaa käytännössä, koska mehän haluamme ratkaisuja, emmekä halua pelkästään pohtia sitä, miten humanitaarista apua voidaan lisätä. Haluaisin pitää kuitenkin kiinni tästä tärkeästä periaatteesta siitä, että humanitaarinen apu ei ole poliittinen kysymys, koska mikäli politisoi tämän kysymyksen, ei voi tehdä sitä, mitä nyt pystytään tekemään. Te olette vierailut syyriläisten pakolaisten leirillä Bulgariassa hiljattain ja puhuneet etnisten kurdien kanssa esimerkiksi. Voisiko kertoa hieman enemmän siitä tavasta, jolla Euroopan unioni suhtautuu, suhtautuu Syyrian pakolaiskriisiin? Syyrialaisia tulee Euroopan unionin ja toisaalta syyrialaisia autetaan lähialueilla naapurimaissa. Voitteko kertoa enemmän Palestiinan Syyrian pakolaisista? Heidän asemansa on äärimmäisen vaikea heidän tilanteensa on hankala ja yhä suurempi määrä Palestiinan syyrialaisia pyrkii nyt pääsemään Euroopan unionin saakka. Sitten Keski-Afrikan tasavallan osalta kysyisin seuraavaa. Te sanotte, että te näette mahdollisuuden, että tilannetta voitaisiin parantaa ja te ajatte taistella sen puolesta, että maassa järjestetään vaalit ja normaali tilanne palautuu. Tässä maassa on ollut hyvin suuria ongelmia hyvin pitkään. En ole tässä niinkään toiveikas. Hiljattain nähtiin, kuinka Seleka marssi pääkaupunkiin ja kuinka afrikkalaiset joukot olivat täysin yllättyneet, eivätkä pystyneet hoitamaan tehtäväänsä, jota varten heidät oli sinne viety. Tosin mekään emme koskaan tiedä, mitä varten he alun perinkään olivat siellä, mutta joka tapauksessa maan ympärillä on muitakin romahtaneita valtioita ja hiljattain todettiin, että herran vastarinta-armeija ja koni on siellä myöskin kärkkymässä. Mihin te perustatte ajatuksen, että vuoden 2015 alussa saataisiin aikaan vaalit ja normaali tilanne, koska minäkin haluaisin uskoa tähän. Chairman, this is a great moment to be called before. Suuri hetki, että tämän jälkeen saan puhua. Chairman, um... Puheenjohtaja, kiitoksia kovasti tästä tilannekatsauksesta. Aina kun näistä puhutaan, niin aina totean, että eu me olemme maksajia, emme osallistujia. Ymmärrän toki, että teidän salkunne liittyy humanitaariseen apuun, mutta miten vielä voimme jatkaa tätä? Miten pitkään tarvitaan vain humanitaarista apua ilman, että sanotaan ihmisille, osallisille, keitäpä ovatkin, että lopettakaa nyt tämä. Jos ette lopeta, niin ei kyllä maksetakaan mitään. Minun kansalaiseni vaalipiirissä on kurkkomeren täynnä. No totta kai täytyy tukea humanitaarista apua, jos sitä tarvitaan. Mutta kai tässä pitäisi nyt sanota, että jos ette lopeta, niin hanat sulkeutuvat. ilman mikrofoni Haluan kiittää Rova Gergievaa näistä näkemyksistä. Haluaisin kysyä teiltä, mitä mieltä olette jäsenvaltioista, jotka eivät noudata pakolaisdirektiivejä ja sitä, että rajat pitäisi avata. Mitä ajattelette Ranskasta? 500 syyriläistä otti kun niitä pakolaisia on niin paljon. Norja ottaa 500, Saksa 6000, Ruotsi vähemmän kuin 10 miljoonaa asukasta ottavat 17 000. Emmekö tässä riko omia ohjeitamme? Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos komission jäsen. Minä haluaisin liittyä myös keskusteluun palestinaispakolaisten osalta Syyriassa. He ovat omasta maastaan paossa Syyriassa. Jos ajatellaan, mitä tietoja minulla on käytettävissä, niin tilanne on hyvin hankala, ettei heitä hyväksytä minnekään kai Eivät voi palstaa mennä Israeliin, ei Egyptiin. Heillä on siis vaikeuksia tulla Eurooppaankin. Miksi heille ei anneta pakolaisasemaa? He ovat maasta karkotettuja, eivät tavallaan mitä tahansa pakolaisia, kun ajatellaan tätä tilanteen vakavuutta, niin mahdollisesti palestinalaisten tilanne on vielä vakavampi. Haluaisin kuulla kantanne tähän. Благодаря, господин председател. Ще говоря на български язик. Kiitoksia puheenjohtaja. Aion nyt puhua bulgaariaa. Haluaisin ensinnäkin onnitella Rova Georgievaa hänen alustuspuheenvuorostaan. Hän puhui erittäin selkein sanakääntein ja viittasi niihin ongelmiin, joita liittyy Syyrian kriisiin ja Keski-Afrikan tasavaltaan. Ne ovat erittäin monimutkaisia kysymyksiä. Yhtäältä tarvitaan humanitaarista apua Syyrian kansalaisille, mutta toisaalta minä haluaisin nyt pohtia tätä samaista kysymystä hieman erilaisesta näkövinkkelistä käsin. Haluaisin puhua Syyrian pakolaisesta. Meidän pitäisi nyt oikeastaan kysyä itseltämme, miten on mahdollista, että Euroopan unioni koordinoi näitä pakolaisreittejä, kun pakolaiset pyrkivät muihin maihin – Kuinka me pystymme auttamaan näitä pakolaisia? Miten me tulemme varmistamaan sen, että he saavat koulutusta, heidän terveydestään huolehditaan ja kuinka me voimme auttaa niitä maita, joihin nämä pakolaiset virtaavat valtavin, valtavina joukkoina. Kyse on kaiken tuntemasta salaisuudesta. Pakolaisten kohtaloon liittyy monia ongelmia, jotka kos- koskettavat meitä eurooppalaisia. Tori januari, gosposo. Kiitos puheenjohtaja. Hyvin lyhyesti 22. tammikuuta. Rova Gergieva. Liben valtuuskunta siinä on mukana jäseniä monista poliittisista ryhmistä vierailee Bulgariassa. Aiomme mennä rajalle, Turkin vastaiselle rajalle, mennä myös Turkin puolelle, vierailla, pakolaiskeskuksissa ja leireillä. Mikä olisi neuvonne meille, mihin pitäisi keskittyä? Toinen kysymykseni. Mainitsitte tämän soft power, pehmeän vallankäytön. Olisiko mielestäni mahdollista käyttää tällaista valtaa niitä vastaan, joilla oli valta. Koska pystymme näkemään, että, että siinä otetaan taka-askel. Ja en tarkoita tässä pelkästään Yhdysvaltoja, myös Kiina ja Venäjää. Heidät pitäisi saattaa tietoisiksi tragediasta alueella – niin, että he voivat harjoittaa vaikutusvaltaansa. Chairman, commission. Kiitos puheenjohtaja komission jäsen. Syyria on masentava ja valitettava tilanteeltaan. Meidän maassa puhuttiin siitä, että salaampujat kohdistavat suoraan lapsiin muodellaan. On myös syytyksiä siltä osin, että tässä käytetään sotasena myös raiskauksia enemmän kuin pari vuotta sitten Afrikassa. Todellakin tilanne on kovin painostava. Venäjän, Kiinan ja turvallisuusneuvoston roolia voi valitella myös. He ovat olleet niin peränantamattomia kansainvälisen avun antamiseksi. Ja minä kysyisin teiltä jotain niin kutsuttujen ystävällismielisten maiden asemasta, Katar, Saudi-Arabia, jotka ovat toimittaneet aseita myös jihad-ryhmittymille. Mainitsitte myös epävakauden Libanonissa, Jordaniassa. Irak yhtä lailla voisi tulla kyseeseen. Siellä on hyökätty siia-siviilejä vastaan johtuen aseista, jotka peräisin Irakista. Minä olen huolestunut kristitystä pakolaisista, jotka tulivat vuosikymmen sitten Syyriasta. Moni meni siis Syyriaan hakevan suojaa, kun ajateltiin, että se oli maallinen hallinto, vaikkakin tyrannia. Nyt he ovat jälleen vaarassa ja ääriliikkeet, jihadistit murhavat heitä. Eli miten te voitte painostaa näitä maita, etteivät ne aseistaisi enää noita ryhmittymiä? Presidente. Eh, kiitos, kiitos komission jäsen katsauksesta. Minä ensinnäkin ottaisin esille alaikäiset. Kollega otti sen juuri esille. Nyt on kysymys 100 000 nuorista alle kahdeksan vuotiaista 8000 on jopa kuollut, 4 000 on salaampujen uhrina kuolleet ja sitten on vielä kidutettukin jopa aivan niin, että he ovat kuolleet joitakin tietojen pohjalta. Nämä ovat tietoja ja kysyisin, mitä konkreettisesti aiotaan nyt tehdä alaikäisten osalta. Mainitsitte työn UNICEFin kanssa. Haluaisin kuitenkin tietää hiukkasen enemmän tuloksista. Kysyisin teiltä myös jotain, miten Syyrian hallitus on joitakin väyliä, varsinkin Homsin hallinnut. Voisitteko kertoa tästä tilanteesta ja miten EU on miettinyt toimittavansa tätä mitäkin väyliä kautta? Ja sitten mitä tulee Keski-Amerikan tasavaltaan, voi tietenkin vain valitella tätä tilannetta, koska tämä on hyvin dramaattinen kriisi, joka ei juurikaan ole otsikoissa meidän maissamme, kuten totesitte. Sitten heinä, heinäkuun on jotain tehty, mutta mitä voitaisiin tehdä, että voisin edistää ja vahvistaa valtionhallintoa. Euroopan parlamentti on ainakin tehnyt tunnetuksi tilannetta, se on meidän esityslistallamme ollut kahdenkeskeisesti myös muun muassa Yhdysvaltain ja Maailmanpankin kanssa vaikutelmaan, että ei mikään riitä. Kun ajatellaan, mitä vaikeuksia onkin, niin meihin voitte kyllä luottaa, että jotain koodin tuotava saadaan aikaan myös tuloksia. Kiitos. Kiitos, puhun aivan lyhyesti, vaan kiitos, että sain vielä puheenvuoron. Kun tarkastellaan eri toiminta mukaan ottaen arabimaat, haluaisin mennä hieman pidemmälle kuin rouva Shaakki ja kysyisin, mitä vaikutusmahdollisuuksia me pyrimme käyttämään hyväksemme varmistaaksemme sen, että kun annamme apua ja rahaa, niin muut tulevat tähän mukaan ja te antavat li- lisää. UNHCRn kokous oli hyvä mahdollisuus pyrkiä vaikuttamaan. Kuinka tuo, sopi, kuinka tuo, tuo tilaisuus sujui? Pystyttikö se samana aikaan edistystä? Sitten humanitaarisena avun perille menosta on suuri ero sen välillä, mitä päätösasemassa lukee ja mikä todellisuus on. Saavatko humanitaariset avustustyöntekijät suojaa käytännössä vai eivät? ja kansalaiset, jotka seurata keskustelua, hekin varmaan peräänkuulutat sitä, että apu on tehokkaampaa ja menee perille. Eräs palestinainen pakolainen, jonka tapasin hiljattain parlamentissa, sanoi, että Al-Qaida on suurin huoli heidän turvallisuutensa kannalta, kun he pyrkivät selvitymään leireillä. En nyt halua miten tätä poliittisesti kommentoida, mutta kuten ystäväni de Keiser totesi, on tärkeää ymmärtää, mistä uhat ovat peräisin Syyriassa. Ja toivottavasti voitte kommentoida tätä. Uh, thank you very... Kiitos kovasti kysymyksistä ja kommenteista. Ja ennen kaikkea siitä, että osoititte sitoumuksen tasoa, joka todellakin tarpeen – kun otetaan huomioon dramaattinen kriisi Syyriassa, mutta myös Keski-Afrikan tasavallan ongelmat Afrikan sydämessä epävakaalla alueella. Yritän vastata kaikkiin kysymyksiin. Ehkä niin, että kokoan niitä ryhmiin. Ja kollegani tässä varmistaa, että en unohda vastaamisen aikana mitään mieluummin että vastaisin yksittäin, koska kysymykset osittain liittyvät toisiinsa ja aikaa vähän. Ensin siitä kysymyksestä, että mitä tiedämme kehityskuluista Syyriassa – Ehkä se oma mikkini sen sirppaa tästä. Ensinnäkin mitä tiedämme kehityskuluista Syyrian sisällä, miten hyvät tiedot ja tilastot ovat, mitä voidaan tehdä. Se väestön suhteen, joka on dramaattisemmin kosketettu. Valitettavasti kun ei päästä Syyrian sisällä, niin se tarkoittaa myös sitä, että keräämämme tieto ei ole tarkkaa ja täysimääräistä. Tiedämme varmasti esimerkiksi, että on 18 tapausta, jossa on ollut poliota, mutta emme tiedä, että saattaako olla lisää tapauksia, joista ei ole raportoitu koska väestöä on taistelualueilla, jonne on rajoitettu pääsy. Yritämme käyttää koordinoituja ja koordinointimekanismia avainasemassa olevien järjestöjen kanssa, jotka apua antavat Syyriassa ja naapurialueella, jotta voimme saada aikaan mahdollisimman tarkan kuvan vaarassa olevassa väestöstä, mitkä vaarat ovat ja miten paljon apua pääsee kullekin ja mitä kanavia pitkin. Komissio, me, YK, olemme olleet johtoasemassa, kun on saat, haluttu saada yhteen avainasemassa olevat kumppanit jotta olisi järjestelmällisempää tietojen keräämistä ongelmista ja ratkaisuyrityksistä. Ja kokous, jossa olen emäntänä 18. joulukuuta, jonka jälkeen on kuulemistilaisuus parlamentissa, myöskin humanitaarisen yhteisön avaajohtajien kanssa, on pyytetty tähän tämän kysymyksen käsittelyyn. Tietysti olemme erityisen huolissamme vaaroista, jotka vaikuttavat haavoittumimmassa asemassa oleviin ja joilla on potentiaali levitä alueella. Otetaan esimerkiksi poli, polion vaara tai muut kulkutaudit. Syyrian terveydenhoitojärjestelmä on nyt pyyhkäistä pois. Ihan vain esitelläkseni joitakin parametreja, jotka kuvaavat sitä, että meillä ei ole maassa enää terveydenhoitojärjestelmää, joka oli keskituloinen maa aiemmin, jossa oli suhteellisen hyvä koulutus ja terveydenhoito ja julkiset palvelut. 15 000 lääkäriä on jättänyt Syyrian. 92 prosenttia ambulansseista ovat käyttämättömissä. Niitä on ammuttu tai tuhottu. Ainakin kaksi kolmasosaa lääkinnällisestä laitteista ovat niin sellaisia, että niitä voidaan korjata, eivätkä toimi ollenkaan. Ja jos humanitaarinen yhteisö nyt ei tarjoaisi terveyspalveluita, ne olisivat kovin rajoitetut. Ja tietysti tämä johtaa kulkutautien vaaraan. Polio on ihan näkyvin esimerkki, mutta on myös tuhkarokko. Ihan hoidettavissa olevien tautien leviminen lasten keskuudessa, ripuli, koska ei ole kemikaalia, joilla käsitellä juomavettä. Sitten mitä tehdään erityisesti lasten osalta? Tätä kysyttiin. Se kumppanuus, jonka olemme perustaneet YK kanssa, on johtanut siihen, että on määritelty neljä toimintaryhmää, jotka on sanottu erityisesti lapsille, ihan maakohtaisesti, yksityiskohtaisesti Syyriä, mutta myös naapurimaat. Ja neljä kategoriaa toimille ovat tarjotaan apua, kohdennettua apua lapsille, erityisesti rokotukset, sitten myös haavoittuvimmassa asemassa olevien ravintotarpeet, sitten suojelu, varmistetaan, että Syyrian sisällä, mutta myös naapurustossa meillä on välineitä, joilla voidaan suojata lapsia väkivaltaa vastaan ihan varhaisvuosista ja valitettavasti että käytän tätä kauheaa naapurustituutiota vastaan. suojataan sitä, että lapset eivät joudu orjatyövoimaksi tai hyvin pienellä palkalla työskentelemään. Sitten koulutus, koulutuksen saatavuus on olennaista lapsille Syyriassa, mutta myöskin naapurialueella ja maissa. Neljänneksi tarkastellaan Syyrian tilannetta, erityisesti nuoret ihmiset, joiden odotetaan suorittavan uudelleenrakennuksen, että mikä siellä on radikaalisoitumisen vaara. Erityisesti nämä kolme ensimmäistä osa-aluetta. Siellä on toimia. Se on noin miljoonan dollaria kustannuksia, joita tarvitaan seuraavaksi 18 kuukaudeksi. Sitten kun meillä on seuraava koko Syyriasta, niin keskustelemme näistä lapsitoimista erityisesti ja tarkastelemme myös sitä, että kuka voi tehdä mitäkin, mitä sitoumuksia tulee eri järjestöiltä. No sitten sitten tämä toinen kysymysryhmä. Se koskee rahojen keräämistä ja miten vastuita jaetaan. Euroopan osalta teemme kaksi asiaa. Johdamme esimerkillä ensinnäkin, mutta sitten käytämme tätä esimerkin voimaa, jotta voimme painostaa muita tekemään oman osansa. olemme kovin sitoutuneet sekä näkyvällä että vähän, vähemmän näkyvällä tavalla, jotta käännymme Persialaiden maiden puoleen, Venäjä, Kiina, vaadimme koko ajan sitä, että osallistuminen olisi suurempaa, kun autetaan Syyriaa ja naapurimaita. Joskus siinä menestymme, joskus onnistumista on vähemmän. Menestystarina on Kuwaitin esimerkki. Kuvait on saatu tekemään paljon enemmän ja tekemään se läpinäkyvällä tavalla YK-järjestelmän kautta. Joskus meillä on se tunne, että mobilisaatiota puolesta painostamme siellä niissä osissa alueita, missä tarvetta on olemme olleet johtoasemassa, ei pelkästään varojen osalta, vaan kun ajatellaan ennakointia, että mitä tapahtuu seuraavaksi. Me ensimmäisenä sanoimme, että tarpeeksi apua ei ole pakolaisille näissä maissa, joissa niitä on, ja kiitän sitä, että ottaa sille esille Iranin, koska suuria vaikutuksia on siellä. Yli 200 000 pakolaista Syyriasta nyt on mutta he vaikuttaa myös vapaa virta aseita, joita tulee Syyrian konfliktista. Me olimme ensimmäisenä sanomassa, että on keskeistä auttaa maita, joihin konflikti vaikuttaa. Me mobilisoimme naapuruusbudjetista merkittäviä varoja – mutta painostimme myös Maailmanpankkia, IMF ottamaan vastuuta ja osallistumaan tämän maailman alueen ongelmiin. Ja tällaisesta paineistamisesta on nähty hyötyjä. Ja koska nyt puhutaan vaikutuksesta naapureihin, niin vastaisin kahdelle bulgarialaiselle jäsenelle ja myös muille, jotka asian ottivat esille mikä on kriisin vaikutus Eurooppaan. Mitä se tarkoittaa virtojen riskien osalta ja mikä vastaus on? Tällä hetkellä pakolaisvirta Eurooppaa kohti Syyriasta on vielä suhteellisen pientä, kun verrataan pakolaisväestön kokoon tästä maasta. Tällä hetkellä on noin 55 000 syyrialaista Euroopassa, kun niitä on 2,3 miljoonaa ympäröivissä maissa. Mutta trendi, niin. Niin, ja sanoisin tämän ihan avoimesti. Kun investoimme Syyrian apuun, että autamme ihmisiä Syyriassa ja naapureita investoimme myös siihen, että vähennämme pakolaisvirran vaaraa Eurooppaan. Se on tosiasia. Mutta nyt ihmisiä on tulossa Eurooppaan. Ja me kohtaamme sen todellisuuden, että eri Euroopan maat ovat omaksuneet eri lähestymistapoja turvapaikanhakijoihin. Jotkut maat ovat paljon avoimempia, Ruotsin mainitsitte, mutta itse asiassa Saksa sen lisäksi, joita he ovat ottaneet avoimesti, he ovat ottaneet myös 14 000 syyrialaista perheenyhdistämisen kautta tai muuten vain tulleet Saksaan. Tämä merkittävä ero siinä, että miten maat lähestyvät turvapaikanhakijoita, pakolaisia ja niihin liittyvää kysymystä. Se on kysymys, johon täytyy puuttua. Siis sehän on Malmströmin salkussa, mutta eh, sisäministerit, oikeus- sisäasioiden neuvosto, mutta kun olen tämän ongelman alkulähteillä, niin voin sanoa, että ei ole sellaista tapaa, että miten tämä voisi johtaa pakolaistulvaan, koska paine naapurimaita kohtaan on niin suuri. Ja tämä pakolaisten olosuhteet naapurimaissa huononevat, joidenkin osalta ne ovat kauheat. Mitä he tekevät? Jos te olisitte äidin asemassa, jonka lapsi on kuolemanvaarassa, mitä tekisitte? Kyllä pakenisitte, kyllä hakisitte turvaa. Olisi kovin toivottavaa, että Euroopan parlamentti edelleen jatkaisi sitä, että se vaatisi harmonisoidumpaa lähestymistapaa pakolaisongelmaan Euroopassa. Esittäisin yhden luvun. Sen opin, kuin tarkastelin asiaa. 100 000 oli viime vuonna pakolaista Euroopassa, jotka saivat turvapaikan. 100 000. Tämä on aika merkittävä, suuri luku. Noin 60 prosenttia heistä menivät viiteen maahan. Saksa, Ruotsi, jotka on mainittu, Ranska, Yhdistynyt kuningaskunta ja Belgia. Ja hyvin pieni määrä meni maihin, joilla ei ole perinteitä tässä, eivätkä ole asian kanssa töitä tehneet. Joten on selvää, että kuten Rova Ljubcheva sanoi kysymyksessään, täytyy olla koordinoitumpia ponnistuksia Euroopassa, kun ajatellaan sitä, että mikä kriisi nyt on lähitulevaisuudessa. Miten maita voidaan auttaa, jotka pakolaisia vastaanottavat? Euroopalla on välineitä auttaa, teknistä apua, rahoitustukea, myöskin apua rajavalvontaan. Ja Bulgariassa tätä nyt käytetään. Mutta mielestäni paras tapa auttaa maita, jotka pakolaisia vastaanottavat, on se, että on yhteinen politiikka, yhteinen lähestymistapa Euroopassa, jonka myötä päästään tasaisempaan jakoon. Tarvitaan eurooppalaista solidaarisuutta, että se olisi edistyneempää. Hyvin vaikea aihe, kun otetaan huomioon, että monissa maissamme, nyt kun on ollut viisi vuotta kriisi päällä, työttömyys on lisääntynyt. On enemmän ihmisiä, enemmän vihamielisyyttä pakolaisia kohtaan. On enemmän xenofobiaa Euroopassa. Se on tosiasia. Ja miten nyt sitten yhteistä politiikkaa tässä ilmapiirissä rakennamme, se ei ole mikään yksinkertainen kysymys, mutta se on kysymys, joka enemmän tai myöhemmin täytyy kohdata. Ja ihan suoraan sanoen, henkilönä, joka tarkastelee ongelman alkulähteitä, niin nyt on se aika. Me, meidän ei pitäisi olla valmistautumattomia. Nyt on tämä Task Force, on hyvä uutinen, joka asian parissa töitä tekee. On myös hyvä muistaa, että Jugoslavian kriisin, entisen Jugoslavian kriisin jälkeen kehitimme hätäsuunnitelman Eurooppaan, että miten suuria pakolaistulvia voidaan käsitellä. Ja on tärkeää, että sen kokemuksen varaa rakennetaan. Mutta koska olen ylpeä eurooppalainen, ylpeä eurooppalaisuudesta, niin, niin joskus annamme muiden määritellä. Itse asiassa määritellä meidät huonommiksi kuin itse asiassa olemme. Eurooppa. on avoimempi vastaanottamaan pakolaisia kuin mikään muu maanosa teollistuneiden maiden joukossa. 89 prosenttia pakolaisista menevät yhdestä köyhästä maasta toiseen köyhään maahan, joka on niiden naapuri. Sitten lopun 10-20 prosenttia osalta 74 prosenttia menee Eurooppaan. 65 prosenttia tulee Euroopan unioniin. Ja jos meitä nimitetään linnoitus Euroopaksi, niin mielestäni se ei ole ihan reilua meitä eurooppalaisia kohtaan. Mutta tämä nyt ei ole minun hommani. Minä vain tässä ilmaisen sen, että Eurooppa ei ole niin huono kuin ehkä joskus meitä tavataan kuvata. Sitten toinen näkökohta pakolaisasiassa, ja itse asiassa vastaisin Jupchevalle 22. tammikuuta, kun menette Turkkiin ja Bulgaariaan, niin on kovin tärkeää nähdä, että miten nämä kaksi maata voisivat tehdä parempaa yhteistyötä asiassa. Se on yhteinen asia. Ja mitä voidaan tehdä, jotta jotta olisi enemmän välineitä määritellä nämä kolme kategoriaa ihmisiä, jotka rajamme ylittävät. Ne, jotka ovat aitoja pakolaisia, pakenevat henkiselvästä, heitä täytyy auttaa ne, jotka ovat taloudellisia siirtolaisia, siirtolaisia eivät pakene sotaa. Sen vuoksi velvoite heitä kohtaan ei ole se, että heitä pitäisi kohdella pakolaisina, meillä on sitä velvoitetta. Ja sitten pieni lukumäärä, mutta todellinen, jotka voivat olla turvallisuusuhka. Miten voimme käsitellä näitä kolmea kategoriaa asianmukaisesti, milloin kuin että ne ovat sekaisin ja että sen seurauksena ei olisi tehokasta politiikkaa asian osalta. Ja kun puhutaan pakolaisista, niin sitten päättäisin tämän kysymysryhmän puhumalla palestiinalaisista pakolaisista. Todellakin haavoittaa tuvin kategoria he ovat, koska he ovat pakolaisia kaksinkertaisesti. Ja heillä on kovin rajoitettuja mahdollisuuksia. He joko jäävät Syyriaan, joissa heitä vedetään sotaa käyviin ryhmittymiin, heitä vedetään konfliktiin jo nyt valitettavasti osapuoleksi, tai tai menevät Libanoniin, joihin heidän sallitaan menevän, mutta kauheisiin olosuhteisiin, tai sitten löytävät tiensä Eurooppaan. UNRAN kanssa teemme kovin läheistä yhteistyötä. Myös UNHCRn kanssa teemme työtä auttaaksemme palestinalaisia, kun he liittyvät pakolaisväestöön. Mutta todellakin hei, tässä on ollut dramaattinen vaikutus heihin. Sitten kolmas kysymysryhmä on koskenut geopoliittista ympäristöä, mitä tapahtuu, mitkä ovat odotuksemme Geneve 2 osalta. Miten tätä kovaa valtaa käyttävät ihmiset voidaan saada käytännöllisemmäksi? Geneve 2. Ilmeisestikin Geneve 2 täytyy pyrkiä avoimin mielin ja tukien rauhanprosessia mutta ei ole itsestään selvää, että kun osapuolet tapaavat, että he pystyisivät saavuttamaan sopimuksen nopeasti. Ja vaikka saavat, saisivat kerran sopimuksen, niin että se olisi helppo toteuttaa. Tässä mielessä Iranin asiassa saavutettu edistys on mielestämme positiivinen kehityskulku Syyrian osalta, koska Iran on kovin potentiaalivoima ajatellen Syyrian konfliktia. Tietysti jos sillä olisi hyvä vaikutus, se olisi oikein hyvä. Miten asia kehittyy, niin se jää nähtäväksi vielä. Turvallisuusneuvoston päätöslauselmasta ja, ja miksi me niin päättäväisesti sitä haluaisimme, kun oikein hyvin tiedämme, ja herra Houvittama taisi ottaa esille, että päätöslauselma itsessään ei tarkoita mitään, jos sitä ei toimeenpanna. Olemme päättäväisiä saamaan sen, koska tällä hetkellä kemikaalisten aseiden uhkaa käsittelemme yhdellä tavalla. Niin, anteeksi nyt, että käytän puheaikaa näin paljon. Ah. Okay, so let me, I will, I will accelerate. Okay, but I will, I will... Niin, Jatkakaapa ihmeessä. And try to be fast. Uh, Sorry. Paljon kanssa yritän puhua nopeammin. Niin, kemikaalisia aseita pidetään uhkana. Mutta sitten eri suhde niihin tavallisiin aseisiin, jotka tappavat ihmisiä, granaatit, on väärin tappaa ihmisiä, niitä, jotka ovat auttamassa. Samaan tapaan on väärinkäyttää kemiallisia aseita. Ja nyt ensimmäistä kertaa modernisessa historiassa turvallisuusneuvosto ei ole tuominnut siviilien tappamista ja humanitaaristen avunantajien tappamista, jotka siellä ovat auttamassa. Joten uskomme, että nyt on todellakin tärkeää, että saadaan turvallisuusneuvoston päätöslauselma. Mutta kuten viittasitte kysymyksensä siihen, että tärkeämpää on, että päätöslauselma toimeenpannaan. Ja tässä nyt sitten suuret toimijat pelissä täytyy ottaa mukaan. Mitä painostus tarkoittaisi? Mikä olisi parempi saatavuus, pääsy? Että viisumeita ja tulupia humanitaarisille autteille saadaan enemmän. Pientä parannusta on nähty viime aikoina, mutta se läheskään riitä. Se tarkoittaa, että konfliktien osapuolien pitäisi sallia humanitaarisen avun kuljetukset. Niiden reitit voidaan merkitä, niitä sitten noudattaa ja se tarkoittaa, että selkeästi ja äänekkäästi sanomme, että kun lapsia ja raskan alueen naisia tapetaan, niin se ei ole hyväksyttävistä ja seurauksia tulee. Tällä hetkellä teemme kovin vähän ihmiskunnan puolesta puhumisen saralla. Toivon kovasti, että dynamiikka muuttuisi. Olen siinä toivelias turvallisuusneuvoston jäsenten osalta Syyrian kriisissä, mutta katsotaan miten kehitys miten Kemeni 2 kehittyy, kun se alkaa. Niin oliko vielä jotain? Menikö, unohdinko jotain syrjästä? No sitten Keski-Afrikan tasavalta. Avainkysymys. I think that... Miksi olen sitä mieltä, että siellä on mahdollisuuksia? No, Kaksi asiaa herättää toivekkuutta. Ensinnäkin on kyse aika pienestä maasta, joka ei vielä, siis vielä ole törmäämässä täysimittaiseen uskonnolliseen vastakkainasetteluun. Ja jos meillä olisi siellä rauhanturvaajia, ne rauhoittaisivat väestöä, missä niitä tänä päivänä on niin olosuhteet ovat tyystin toisenlaiset verrattuna siihen, missä ei ole rauhanturvaajia. On kyse siitä, että mobilisoidaan tätä, mutta sen on tapahtuva nyt. Toiseksi olen toiveikas sikäli, että kyllä naapurustossa on paljon, jota tapahtuu, mutta Chad, joka on ollut tietenkin aika hämärässä roolissa, on kuitenkin päättäväisenä auttamassa – ja on muitakin Afrikan maita, jotka ovat huolestuneita Keski-Afrikan tasavallan kohtalosta, että siitä tulee toinen Somalia, Fabius ja muiden kanssa. Keskusteltiin tästä New Yorkissa. Oli aika rohkaiseva kuulla, miten vakavasti Afrikan maat, Kongo, Brazzaville ja Chad, ovat ottaneet tämän vakauttamisen. Mä tapasin Jototian, Gangien, ja minä nyt kuvittelisin, että jos heidät etentään kontolleen, niin he ovat kyllä sitten liemessä, mutta jos kansainvälinen yhteisö on mukana, niin ehkä saamme samanlaisen tapahtumakäänteen kuin Malissa. Ei se helppoa ole eikä rauhaa noin vain tule, mutta Edelleen, jos ajatellaan, että 2015 tammikuussa voitaisiin järjestää vaalit, niin ei se ole pelkkää kuvittelua. Siinä tarvitaan nopeasti rauhanturvajia ensin. Mutta jos ei saada, niin sitten ehkä vakauttamisessa voidaan vaan sitten kuvitella. Mutta kun maassa kiertää, niin sekä niin hyvän suuntaan ei ole vielä oikein juurtunut mitään ajatellen kristittyä muslimien vastakkainasettelua. Ja nyt Zeleki on 20 000 miehen suuruinen, mutta ei se nyt ole mikään valtava satojen tuhansien sotilaiden armeijakaan. Oliko? No niin, se tästä keski tasavallasta. Olen kovin kiitollinen niille, jotka tänne jäivät vielä että sieditte pitkäpuheisuutta, niin puhuin 27-21 sekuntia. Mutta se on kyse valtavista aiheista, joihin on syytä paneutua. Kiitos. Merci, madame. Kiitos, rouva komission jäsen, että tulitte tänne kertomaan ajatuksistanne, tiedoistanne, näkemyksistänne ja huolistanne voitte luottaa meihin, meihin parlamentin jäseniin, että me kyllä viemme asioita eteenpäin päätöslauselmissamme. Me myös kannamme huolta. Nimittäin Syyrian kohdalla varmastikin on syytä ryhtyä välittömästi toimiin, mutta yhtä lailla Keski-Afrikan tasavallan osalta. Kiitos. Kiitos, hyvät kollegat. Hyvää illan jatkoa.